Guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. No niin, hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Aloitamme jälleen äh, kokouksemme tänään. Käsittelemme vuoden 2014 vastuuvapauden myöntämistä koskevia jatkotoimia Euroopan parlamentissa ja komissiossa. Toivotan tervetulleeksi äh, parlamentin pääsihteerin Klaus Vellen ja hänen työntekijänsä. Kiitämme sydämellisesti tämän kokouksen valmistelusta ja tästä 55-sivuisesta kyselylomakkeesta haluamme kiittää. Olette kovasti mm, hyvin vakavasti käsitelleet näitä kysymyksiä. Esityslistan kohtaan yksi ei ole muutospyyntöjä. Puheenjohtajan ilmoitukset voitte lukea myös Cont News-lehdistä. Tämä kokous lähetetään suoratoistona verkossa ja nyt olemmekin jo kohdassa kolme. Pääsihteerin on kello 10.15 tarkkaan oltava toisessa kokouksessa nimittäin aikaistetussa puheenjohtajakokouksessa, joten meillä on nyt sitten tunti aikaa. Teillä on nyt puheenvuoro, hyvä pääsihteeri, voit esitellä tämän asiakirjan. Syömiset kiitokset puheenjohtaja myöskin siitä, että arvostitte sitä, että olemme yrittäneet mahdollisimman tarkkaan antaa tietoja tästä asiakirjasta. Käy ilmi, että monissa tärkeissä asioissa on tapahtunut edistystä. Ehkä muutamia niistä voisin kerrata. Kritisoitiin esimerkiksi vierailijaryhmien Ähm, käteismaksuja. Minä lupasin tehdä puhemiehistölle ehdotuksen. Äh, sen teinkin. Puhemiehistö teki periaatepäätöksen, ettei tehtäisi enää, annettaisi enää käteismaksuja, vaan siirryttäisiin pankkisiirtoihin. Maanantaina meillä on sitten puhemiehistössä yksityiskohtainen ehdotus, jos se hyväksytään, niin sitten 90 prosenttia maksuista vähintään tehdään pankkisiirtoina kaikki matkakustannukset, hotellikustannukset ja muut. Ja sitten muissa asioissa on ihan perusteltuja syitä ylläpitää vähän joustavuutta. Sitten mm, catering-palvelut. Me olemme ryhtyneet vielä monipuolistamaan tarjontaa. Me olemme tällä viikolla avanneet vielä uuden ravintolan täällä parlamentissa. Se on jo toinen ja kolmas tulee vielä ennen vuoden loppua, joten meidän yrityksemme tulla riippumattomammiksi yhdestä palveluntarjoajasta edistyy. Turvallisuudesta varmaan keskustelen vielä intensiivisemmin, mutta haluaisin sanoa, että vielä tällä viikolla kahdeksan 18. päivä me teimme sopimuksen Belgian viranomaisten kanssa ulkoisten palveluntarjoajien äh, turvatarkastuksesta, äh, turvaselvityksestä. Äh, tällä tavoin voimme 80 ulkoista palveluntarjoajaa kuukaudessa ähm, tarkastaa tehdä tällainen turvaselvitys heistä ja tällä tavoin riski pankkivalvonta paranee äh, parlamentissa. Sitten äh, tutkimusyksiköstä. Siinäkin äh, on tapahtunut edistystä. Valiokuntien työntekijöiden integrointi on tapahtunut erinomaisesti tulkkauksessa. Äh, olemme parantamassa tuottavuutta merkittävästi. Tunnusluvut ovat tällä välin jo selvästi parantuneet, mutta käymme vielä intensiivisiä keskusteluja tulkkien kanssa erityisesti työehdoista. Euroopan historian talon äh, rakennustyöt ovat päättyneet. Hiukan lykkäystä on, siitä voin kertoa tarkemmin, mutta kustannusarvio on pitänyt ja on ollut myös kysymys ympäristönsuojelusta. Siinäkin on edistytty. Voimme kertoa siitäkin tarkemmin. Sydämiset kiitokset. Kiitos äh, esittelijä äh, vuodelle 2014 oli Markus Piiper, joka saa nyt puheenvuoron. Ja, Kiitos Inge. En ole tottunut siihen, että aloitetaan näin täsmällisesti. Kello on yhdeksän, eli yhde, yhdeksän minun vuoroni on nyt tässä ja pääsittelekin on jo ehtinyt tässä esittää raporttinsa. Hyvin menee. Niin, me monilla alueilla me olemme hyvin pitkälti yhtä mieltä kommenteista. Kiitos myös tästä kertomuksesta, joka on tilannekatsaus. Ennen kaikkea käteismaksut olivat aina tällainen harmin aihe ja turvallisuusriski nimenomaan vierailijaryhmien osalta nyt kun ollaan sisäisesti, sisäisen tilan tarkastuksen osallakin niin tyytyväisiä, näyttää sitä, että löytyy, on löytynyt ratkaisu, mitä tulee sitten tähän ää, ähm, ää, äh, ravintola- ja vastaavan toimintaan. On, on, tässäkin on nyt tapahtunut hyvää kehitystä. Turvallisuusparlamentissa hyviä asioita on, joista ei puhuta, ja on hyviä asioita, joista voidaan puhua – herra pääsihteeri mainitsi sen, että tutkitaan turvallisuuspalvelujen tarjoajia ja myöskin on tapahtumassa sitä, että automaattinen rekisterinumeroiden tunnustaminen, tunnistaminen on asia, jossa on menossa eteenpäin, eli on paljon myönteistä. Myös mitä tulee tieteelliseen yksikköön, tutkimusyksikköön, siinäkin on asioita, joita, joista me esitämme huomautuksen näyttää siltä, että tässäkin on menossa eteenpäin. Käännöspalvelujen osalta meillä on tiettyjä epäilyjä. Uskon, että tiettyjä vähimmäisstandardia työaika säädöksistä täytyy ottaa huomioon ennen kaikkea hinta-laatusuhteen täytyy myöskin olla kunnossa, jotta päästään korkeista kustannuksista alas. Tässä voin vain rohkaista hallintoa jatkamaan neuvotteluja tähän suuntaan. Ja, das Thema. Sitten vielä puhemiehen käyttäytyminen viime vaalitaistelusta ja odotamme edelleenkin selvitystä asiasta, kuten muutkin pääministerit, miten heidän tulee käyttäytyä vaalitaistelussa. Ahaa, meillä siis on jo, no se on tänään pöydällä, en ole voinut siis vielä lukea sitä, ehkä se olisi voitu saada viikkoa aikaisemmin, jolloin tietysti olisin mielenkiinnolla tutustunut siihen, mutta kiitokset siitäkin funktion erottaminen, siis pääsihteerin tehtävän erottaminen kärkiehdokkaan tehtävästä. Tässä on tulla arvostelulle tilaa, ja se on asia, joka pitää ottaa työjärjestykseen ja esille perussopimusvaliokunnassa. Sitten tästä e-portaalista parlamentin jäsenille muutama sananen. Siitä on todella apua. Haluaisin kuitenkin esittää kommentin siitä, että olen antanut esitellä tämän järjestelmän, eikä voi olla niin, että parlamentin työntekijät, siis on hyvä, että jokainen tai moni työntekijä voi, joka joutuu hoitamaan esimerkiksi sairastumiseen liittyviä kysymyksiä, on työntekijä joutuu kenties hoitamaan, kenties antamaan matkakustannuksia, se on hyvä, mutta ei ole hyväksi se, että 17 parlamentin työntekijää on, että heillä on täysi mahdollisuus päästä näihin tietoihin. Eilen kysyin tätä puhelimessa kenties sitä vain 15, mutta uskon, että tätä kautta voidaan hyvin helposti määritellä tällaisia liikumisprofiileja ja, ja yhdistää sairastapaukset yhteydessä johonkin muihin asioihin, perhetaustaan ja, ja jos joku nyt todella pahantahtoisesti haluaisi toimia, hän voisi tutkia hyvin monia asioita. Minä en syytä tässä ketään, mutta tämä voidaan poistaa sillä, että anonymisoidaan tietoja, että myös katsotaan tai tallennetaan se, milloin kukin työntekijä käsittelee tätä tiedostoa, jos ilmenee jotakin väärinkäyttöä. Ja uskoakseni tässä meidän pitää kaikkien kiinnittää enemmän huomiota siihen, että tietosuojasääntöjä sovelletaan. Ja mikä minut myös yllätti, jos saan sen tässä kriittisesti ottaa esille, on se, että en tiedä tiedättekö te, mutta itse asiassa sisään ja ulos mentäessä meidät, meidästä kaikista tallennetaan tiedot. Ei minulta ole kysytty etukäteen, haluanko sitä. Ja onko tämä nyt tietosuojasäädösten mukaista, että tällaiset tiedot säännöllisesti tallennetaan? Minä haluaisin, että sitä tutkittaisiin, ehkä voitaisiin jossakin määrin vielä hoitaa asiat varmemmin niin, että todellakin kaikki vastaisi sääntöjä. Ja lopuksi Lux-palkinto. Mikä? Siis Lux-palkinto, se alkaa meitä pikkuhiljaa hermostuttaa. Se, että selvitystä ei vieläkään ole – me olimme pyytäneet arviointikertomusta ja nyt on jo selvää, että jos se ei lähiaikoina tule tänne valiokuntaan, niin seuraavan vastuvapauden yhteydessä tulee jälleen kerran harmia Lux-palkinnon vuoksi ja siksi pyydämmekin, että tämä selvitys toimitetaan. Ja nyt jos sitten esittelijänä saa sanoa jotakin valiokunnalle, niin sanoisin, että kokonaisuudessaan Minusta tilanne on myönteinen, ajatellen kaikkea mitä on pantu toimeen. Tietosuoja ja Lux-palkinto, ne ovat nyt ne tällaiset pienet harminaiheet, joita vielä jää, mutta varmasti niistäkin löytyy ratkaisu. Paljon kiitoksia. Jos minä voisin vielä vähän vahvistaa tätä tietosuojakysymystä, koska minun yhteyteni belgialaisiin työoikeus puolustajiin äh, ovat osoittaneet, että parlamentin toiminta ei ole Belgian tietosuojalainsäädännön mukaista. Hyvä pääsihteeri, teillä on puheenvuoro. Ja, niin, sydämelliset kiitokset puheenjohtaja esittelijä nosti esiin useita asioita, monet äh, myönteisiä, äh, kaksi myös kriittisiä. Ehkäpä käyn nämä läpi. Tulkkaus viidessä asiassa yritämme saada aikaan parannusta. Ensinnäkin haluamme parempia palveluita jäsenille. Sitä varten tarvitsemme myös joustavampaa organisaatiota, koska tänä päivänä emme työskentele enää pelkästään tällaisina selkeinä aikoina aamupäivällä ja iltapäivällä. Välilläkin täytyy joskus kokoustaa, on koordinaattorin kokouksia ja muita kokouksia. Sitä varten tarvitsemme joustavampaa organisaatiota ja sen yritämme saada aikaan. Käymme konsultaatiota työehdoista tulkkien kanssa. Ja toinen asia äh, on tuottavuus. Me olemme todenneet, että äh, eri toimenpideiden kautta, joihin olemme ryhtyneet tällä hetkellä nyt tulkkien ähm, kopissaoloaika on noussut puolella toista tunnilla, eli noin kymmenestä tunnista pelkkää äh, kopissaoloaikaa tietenkin on laskettava mukaan myös valmistelutyö ja muut työt, niin se on noussut puolella toista tunnilla. Erityisesti sen takia, että on parannettu lomasuunnittelua. Äh, lomat on pidettävä pääasiassa silloin, kun istuntoja ei ole. Äh, kolmas asia, äh, sosiaalinen suojelu. Tietenkin täytyy olla Ähm, tällainen maksimimäärä tulkkaustunteja viikossa, koska muuten äh, laatu kärsii, eikä sekään voi olla kenenkään edun mukaista. Neljänneksi me haluamme tietenkin korkeampia laatustandardeja. Se tarkoittaa myös, että vuosien aikana, koska tähän menee aikaa, on suunniteltavaa tarkkaan eh, kielten eh, oppimista. Mitä useamman kielen tulkki hallitsee, sen parempi on myöskin meidän tarjontamme, joten tämä on suunniteltava systemaattisesti myöskin palveluyksikön tarpeiden mukaisesti ja tämäkin asiaa varmasti voidaan parantaa. Viidenneksi me tarvitsemme enemmän oikeudenmukaisuutta mm, työtaakan jaon suhteen. Olemme huomanneet, että jotkut tulkit olivat kuusi tuntia kopissa, toiset 16. Tämä tarkoittaa, että toisilla on vähemmän työtä johtuen pääasiassa heikosta äh, kieliyhdistelmästä. Toiset taas ovat äh, aivan kykyjensä rajoilla. Äh, tässä mm, me olemme saaneet aikaan edistystä. Suurin osa niistä, jotka ovat olleet kuudesta kymmeneen tuntiin kopissa, ovat nyt yli 10 tuntia kopissa, joten tässä äh, on enemmän äh, oikeudenmukaisuutta tulkkien kesken. Sitten puhuttiin tästä tieteellisestä tutkimuspalvelusta. Yli 5000 äh, jäsenten kysymystä on vastattu, 1000 julkaisua, 600, 60 henkilöä integroitu. Meillä on erittäin hyvää mm, palautetta, uusia eh, formaatteja tarjotaan kirjastossa. Ja vaikutusten niin olemme eh, noustaneet aivan uudelle tasolle parlamentissa. Ensinnäkin emme tarkasta pelkästään sääntelyn eh, seurauksia, vaan myöskin sen seurauksia, mitä tapahtuu, jos ei säännellä. Jos tutkitaan ainoastaan sääntelyn seurauksien, se on ideologinen väline sääntelyä vastaan. Olemme finanssikriisissä kuitenkin huomanneet, että voi maksaa hyvin paljon, jos ei säännellä. Ja me tarkistamme lainsäädännön ei pelkästään alussa, vaan koko lainsäädäntöprosessin aikana. Tämä on lähestymistapa, jossa toimimme mielestäni paremmin kuin kaikki muut toimielimet ja EPRS on kyllä Ähm, tässä tehnyt tärkeää työtä. Sitten on puhuttu äh, historian talosta, äh, rakennus on valmis, se on kustannusarvioiden puitteissa. Kuitenkin avajaiset lykkääntyvät. Nyt oletamme, että avajaiset pidetään 6. toukokuuta. Miksi? Siksi, koska Brysselin iskujen jälkeen piti ryhtyä lisää turvatoimiin. Alun perin ei ajateltu, että meillä pitäisi olla erityisiä turvatoimia, mutta nyt ne on valmisteltu. Lisäksi ikkunat on nyt vaihdettu, koska ne eivät olleet riittävän turvallisia. Tämä oli kuitenkin palveluntarjoajien maksama vaihto. Ja eräs tärkeä henkilö, joka on tehnyt tämän parissa työtä, työntekijämme valitettavasti kuoli kesällä, mutta edistymme kuitenkin asiassa. Sitten vierailijaryhmien maksuista sanoin jo sitten myöskin ravintolapalveluista. Tukia Brysselissä ei enää tarvita tässä äh, säästämme äh, useita miljoonia, kuitenkin huomioimme myös harjoittelijat. Meillä on äh, yhä suurempi tarjontaa ja myöskin veden hinta on nyt saatu kuriin. Sitten turvallisuudessa mm, nämä muutostyöt ovat käynnissä, pääsisäänkäynnit on korjattu ja nyt sivuovia on vielä uudistettava. Ikkunalaseja aiotaan vahvistaa. Aiomme myöskin yrittää saada aikaan enemmän etäisyyttä rakennuksiin. Me olemme tehneet hyvää yhteistyötä äh, Brysselin viranomaisten kanssa, äh, Ryviertsin suhteen ja niiden kuntien kanssa, joiden alueella olemme joten pystymme turvallisuusparametrin kautta turvaamaan rakennuksemme paremmin. Sitten tämä e-portaali ja kuka, sitä saa, kuka tietoja saa nähdä. Esittelijä on oikeassa. Liian monilla oli oikeus nähdä tietoja sekä tietojen käsittelyssä että rahoitusyksikössä. Tietojen käsittelyssä tämä on laskettu 17 ihmiseen 17 ihmistä kuuteen ja finanssiosastolla tätä, mm, näiden henkilöiden määrää voidaan myös laskea, koska kaikki ne, e, jotka eivät päivittäin näitä tietoja tarvitse, voivat erikseen pyytää mahdollisuuden saada nähdä tietoa, joten tämä varmasti lisää tietosuojaa täällä parlamentissa. Lux-palkinnosta tutkimus on valmis, eli jos valiokunta sitä haluaa, niin se voidaan esitellä täällä valiokunnassa. Nyt varmaan käsittelin ne pääkysymykset, jotka esittelijä nosti esiin. Kiitoksia. Seuraava puhujalistalla on kollega Ajala. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää pääsihteeriä siitä, että hän on paikalla täällä, kun nyt äh, puhutaan tästä vastuuvapauden seurannasta viime vuoden osalta ja siitä, mitä on tapahtunut suosituksille. Ensinnäkin, mitä tulee avustajiin, on joitakin elementtejä, jotka herättävät huolestuneisuutta. Ensinnäkin esimerkiksi ajatellen palkkioiden korotusta, jota on tapahtunut yleisesti virkamiesten osalta ja muun henkilöstön osalta. He eivät ole tässä osallisina. Esimerkiksi kustannuksia, korvauksia, jotka liittyvät matkakustannuksiin Brysselistä Strasburgiin ja Strasburgissa avustajat saavat vähemmän kuin 20 prosenttia näistä maksuista. Edelleenkin on olemassa tosiasia siinä, että avustajien asema verrattuna valtu, valiokuntiin tai, tai ajatellen sääntöjä, jotka koskevat näitä mahdollisia ilmiöntejä. Tämä edellyttää tiettyä tarkistamista silloin, kun katsotaan ohisääntöjä, jotka koskevat avustajia. Ja haluaisin myöskin sanoa, että mitä tulee siihen ratkaisuun, joka on löydetty Eh, vilaryhmiin liittyvistä maksuista. Tarvitaan siinä todellakin läpinäkyvyyttä, koska on keskenään ristaisia eh, artikkeleita, jotka liittyvät tähän, jotka liittyvät pankkeihin, jotka liittyvät näihin eh, varojen siirtoihin, mutta huolestuttavaa on todellakin tämä tilanne, joka koskee avustajia, siis avustaja osalta ja heidän ovat sellaisia, jotka saavat ulkopuolelta rahoja huomattavasti huomattavissa summissa, joka on hyvin tärkeä. Ja hän on välittömästi tällaisen verotuksellisen valvonnan kohteena. Ehkä voitaisiin katsoa, miten tätä ongelmaa voitaisiin ratkaista. Ja sitten tämä ravintolapalvelut, mitä huolestuttaa se, että ihmiset ovat 30 vuotta täällä palveluksessa ja yhdestä päivästä, yhtenä päivänä on kummempia selityksiä heidän joutuvat tällaisen työpaikkakystämisen kohteeksi, joten tämä sopimus olisi ollut mukava nähdä sitten hiukan aikaisemmin, koska raportit, joissa puhuitte nyt huomioon, että tämä on tapahtunut hiukan aikaisemmin. Mitä tulee sitten näihin selvityksiin, mitä tulee näiden selvitysten laadun parantamiseen määrä, niin, niin jos olemme tyytyväisiä niihin, jos kollegat ovat tyytyväisiä sitä kyseenalaiseksi, mutta täällä on arvosteltu kovasti joidenkin selvitysten arvoa, arvo, joten niissä pitäisi ottaa huomioon tuollakin niiden laatu ja on annettu viimeisin, joka liittyy erilaisiin politiikan kysymyksiin. Ja, ja sitten nämä kysymykset liittyvät poliitikkoihin, miten suojella heidän kampanjoitaan, on nähty minua huolestuttaa, ei suinkaan ehkä mm, niinkään tämä muu kuin se, että kuka ryhtyisi nyt tutkimaan näiden laatua. Sitten tämä yhteistyö valiokunnilla sivulla, valiokunnan sivulla seitsemän. El, Sí, no sé si hay algún problema. Sí. Onko oikein ongelma? Sí. En el tema de la cooperación. Mitä tulee valiokuntien yhteistyön sivulla seitsemän, tämä on järjestelmä, jota en oikein ymmärrä, siis, siis yhteistyö komiteoiden kanssa, alueiden komitean kanssa ja muiden kanssa on olemassa tällaista henkilöstösiirtoa, ja nyt homma menettelyistä, että kustannukset palkoista ja tulevista eläkkeistä ovat lisääntymässä huomattavalla tavalla. Haluaisin, että minulle vielä kerran selittäisin, kuka maksaa palkat, maksaako palkat Euroopan unionin yleisesti, vaanko onko kysymys kustannuksista, joita aiheutuu parlamentin kannettavaksi ja miten äh, muut instituutiot näkyvät tämän, mutta kaikki muut asiat, jotka täällä esittelijä otti esille, niistä olen hänen kanssaan täysin yhtä mieltä. Ja, herzlichen Dank, Frau Präsident. Sydämelliset kiitokset puheenjohtaja, jos näin oikein, niin tässä on yli kuusi kysymys, mm, tai jotka minulle esiteltiin. Ensinnäkin äh, akkreditoidut äh, parlamentaariset avustajat ja heidän kustannustensa korvauksensa Strasbourgissa ja eh, työmatkoilla. Eh, Rova Roth Berendin alaisena oli työryhmä eh, aikanaan, joka esitti silloin, että jäsen itse, hänellä on erilaisia vaihtoehtoja siitä, miten hän nämä kustannukset korvaa ja myös eri korvaustasoja, siksi tilanne on eri kuin muilla työntekijöillä. On eri mm, päiväsummia 120, 140, 160 euroa. Jos sitten parlamentti ehdottaa, että järjestelmä muutetaan, niin se voidaan tietenkin tehdä, mutta tähän mennessä on haluttu antaa jäsenille vähän joustavuutta kautta, äh, kun he äh, korvaavat avustajiensa matkakustannuksia. Ja sitten Transparency International ja äh, väärinkäytösten paljastajat, avustajat ovat tässä aivan samanarvoisessa asemassa ja käytännössä on niin, että Tähän mennessä kaikki väärinkäytösten paljastajat ovat olleet avustajia. Ei ole niin, että tässä joku ryhmä on syrjitty ja sillä on vähemmän mahdollisuuksia, vaan käytäntö on osoittanut, että erityisesti avustajat ja entiset avustajat ovat tätä mahdollisuutta hyödyntäneet, joten ei voida tässä sanoa, että joku ryhmä on syrjitty tai että sillä ei ole mahdollisuutta käytännön kokea kokemus osoittaa aivan päinvastaista. Kolmanneksi vierailijaryhmästä kiitoksia kommenteistanne. Tämä periaatepäätös on tehty ja toivottavasti puhemiehistö maanantaina päättää Äh, yksityiskohtaista täytäntöönpanosta. Sitten henkilöstön äh, mukauttaminen ravintolapalveluissa. Meillä on nyt tämä äh, Kompass-yritys, joka on ottanut Sodexon sopimuksen hoitaakseen. Siellä on yli 120 henkilökunnan jäsentä ja noin vuoden aikana sieltä on lähtenyt kuusi työntekijää. Tämä on ollut varsin rajallinen toimenpide, johon tämä yritys on ryhtynyt se on kuitenkin nähdäksemme noudattanut lakisääteisiä velvoitteitaan, kun se on sopimuksen ottanut. Sitten tämä viides kysymys, tutkimus. Kysyin, että onko ollut laadullisia ongelmia tässä tutkimuksessa. Puheenjohtaja sanoi, että tämä oli ulkoinen tutkimus tutkimus eikä EPRSn tekemä tutkimus, mutta ehkä voitte tutkimuksen minulle lähettää, sitä voimme katsoa, onko ongelmia ollut ja jos on ollut, niin minkälaisesta tutkimuksesta on kysymys ja kuka sen on laatinut. Sitten alueiden komitea ja talous- ja sosiaalikomitea. Tämä henkilöstön siirto kokonaisuudessaan on budjetin kannalta neutraali, koska tietenkin me joudumme maksamaan nämä henkilöstökustannukset, mutta alueiden komitea, talous- ja sosiaalikomitea ei joudu niitä enää maksamaan, joten Euroopan veronmaksaja joudu maksamaan enempää. Nämä olivat työntekijöitä, joita ei käännöspalveluissa siellä enää tarvittu, mutta jotka ovat nyt erittäin hyödyllisiä meillä tutkimuspalvelussa minä kysyin vielä erikseen alueiden komitean ja talous- ja sosiaalikomitean ähm, vastuuhenkilöitä, ovatko he tyytyväisiä meidän tutkimuspalvelun tarjoamaan palveluihin, koska sehän tarjoaa palveluita myös talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ja minulle sanottiin, että näitä asiakirjoja arvostetaan siellä kovasti, eli me hyödymme kummatkin tästä sekä Euroopan parlamentin jäsenet, mutta myöskin alueiden komitean ja talous- ja sosiaalikomitean jäsenet. Kiitoksia. Seuraava on kollega De Jong. Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja paljon kiitoksia myöskin pääsihteerille näistä kirjallisista vastauksista ja kiitokset tästä puheenvuorosta tänä aamuna. Ottaen huomioon, että nyt tartun kollega Piiperin sanoihin vuonna 2015 vastuuvapauden myöntämisen osalta olen luonnollisesti tutkinut Euroopan parlamentin kehitystä vuosien ajalta ja olen huomannut tiettyjä kehityskulkuja. On tiettyjä seikkoja, jotka eivät enää ole tulleet esiin, mikä on erittäin hyvä. Mutta kuitenkin, jos tarkastelemme vuoden 2014 kertomusta, äh, siellä on huomiota ansaitsevia seikkoja. Sivuilla 13 ja 14 on jotakin mielenkiintoista. Päätöslauselma, teksti, jonka vuoden 2014 äh, päätöslauselman vastuuperon myöntämisen päätöslauselmassa oli kappale 30 seitsemän nämä yleiskulut. Tämä on mielenkiintoista. Pääsihteerin vastaus on seuraava. Jos byro näin haluaa, hallinto voi tarjota sääntöjen toimeenpanoon liittyvää selvennystä, mutta eihän täysistunnossa Euroopan parlamentti tätä pyytänyt. Minä olen sitä mieltä, että tämä päätöslausuma pitäisi olla sitova kaikille ja erityisesti parlamentille, sillä muutoin ei ole juurikaan järkeä neuvotella päätöslauselman teksteistä näin kauan aikaa ja sitten todeta, että loppujen lopuksi puheenjohtajakokous tai puhemiehistö päättää toimeenpannaanko näitä asioita. Eihän tämä käy. Pyyntö on aivan selvä ja mielestäni pääsihteerin vastauksen pitäisi olla joko pahoittelen, tämä ei ollut mahdollista, sillä puhemiehistö ei antanut meille mandaattia, kääntykää heidän puoleensa ja tässä tapauksessa meillä on siis puhemistoon liittyvä ongelma, tai sitten te teette sen, mitä on pyydetty vastuuvapauden myöntämisen suhteen. Tämä toinen vaihtoehto olisi mielestäni parempi. Eli kyseessä on siis ää, sivu 14, sivu 14 kappale 43. Tässä on myöskin ää, läpinäkyvyysrekisteriin liittyvä kysymys. On totta, että tämä puheenjohtajakokouksen esityslistalla epäilemättä muutkin vastaukset ovat mahdollisia, mutta jälleen kerran tässä yhteydessä parlamentti aivan selvästi pyytää toimielinten välistä työryhmää, ja nyt meille annetaan jotakin muuta, koska puheenjohtajakokous halusi jotakin muuta kuin mitä tässä päätöslausumassa sanotaan. Hyvä pääsihteeri, kuka täällä määrää? Täysistunto, vaiko puheenjohtajakokous ja puhemiehistö, joiden pitäisi toimeenpanna tätä päätöslauselmaa. Tämä oli minun puheenvuoroni kaikkein kriittisin osio. Vakuutan, että loppu on hyvin konkreettista ja lyhyttä. Läpinäkyvyyden suhteen edistystä on tapahtunut Euroopan parlamentissa. Se on selvää. Esimerkiksi näemme, että asiat etenevät äh, liittyen tähän lainsäädännölliseen jalanjälkeen. Onnittelen tästä onnistumisesta, mutta kappale 10, anteeksi, sivu 10, kappale 28, avoimuus puhemiehistössä. Tässä ilmeisesti meidän täytyy jokaisen ryhmän edustajalle ja puhemiehistön edustajalle olla yhteyksissä. Mutta totean seuraava Strasbourgissa maanantaisin järjestetään puhemiehistön kokous, mutta me saamme nämä asiakirjat keskiviikkona tai jopa vasta viikonloppuna. Nyt, jos olen erityisen kiinnostunut asioista, minä teen kaikkeni, jotta voisin antaa puhemiehistössä minua edustavalle taholle neuvon, mutta kun me matkustamme maanantaina, tämä ei ole kovinkaan kätevää. Nyt, jos olisi mahdollista tehdä niin, että meillä olisi menettely, jonka myötä kiinnostuneet jäsenet ainakin voisivat antaa ää, ähm, oman ryhmänsä varapuhemiehille kantansa tai neuvonsa. Se olisi hyvä. Sitten sivu 17, kappale 48. Tässä on erittäin hieno uutinen. Kyseessä on nimittäin asia, jota me olemme pitkän aikaa perään kuuluttaneet. Ja tässä sanotaan, että kaikki yhteydet äh, lobbareiden kanssa tuotaisiin esiin jäsenen henkilökohtaisella verkkosivulla. Erittäin hienoa, mutta eh, DG Iteke on musta valkoisella meille ilmoittanut tämän mahdotonta nykyisin. Onko nyt eh, DG Iteke väärässä vai onko pääsihteeri sanonut, että tämä olisi mahdollista vai onko tämä vain tekninen kysymys? Toivon, että näin on, sillä tämä olisi erittäin hieno askel eteenpäin. Sitten kappale 75 sivulla 32 sanotaan, että yksikään korkea virkamies ei ole ilmoittanut toimistaan virasta poistumisen jälkeen, mutta oletteko tarkistaneet tätä? He ovat ehkä lähteneet eläkkeelle, mutta eihän tämä tarkoita, etteivät he tee mitään, vai uskommeko me nyt näiden entisten eläköityneiden virkamiesten sanaa? siitä, että he eivät ole mahdollisiin uusiin toimiin ryhtyneet. Ja sitten sivu 19, vielä yksi asia, jonka halusin sanoa. Tämä revamping, Euroopan parlamentin uudistaminen. Minä haluaisin saada tietoa näistä suunnitelmista. Ilmeisesti tarkoitus on taata suurempi avoimuus ja yhteys kansalaisiin. Haluaisin myöskin Lux-palkinnon hintaan liittyviä tietoja, en vain äh, komissiolta, vaan yleisesti ottaen niin, että voisimme tarkastella tietoja. Ja sitten sivu 45 vastauksissa, tässä on jotakin, mikä liittyy eläkerahastoihin. Niin Sanoitte, että legitiimisongelmaa ei ole, mutta minä haluaisin nähdä nämä kyseiset asiakirjat. Ja sitten lopultakin COM-pääosasto on julkaissut lukuja liittyen vierailijoihin. Mielestäni nämä luvut eivät ole kovinkaan uskottavia. Minua huolestuttaa se, että Alankomaissa on julkaistu tutkimus koskien sitä tapaa, joka Alankomaissa on, tai heidän tuntemustaan liittyen Euroopan parlamenttiin. Nämä luvut ovat aivan dramaattisia. Tämä ansaitsisi nyt rehellistä avointa keskustelua, kuinka Euroopan parlamentti, joka haluaa olla tärkeä toimija, saataisiin paremmin kansalaisten tietoisuuteen. Kiitos. Kiitos. Ei ainakaan voida sanoa, että et ole lukenut asiakirjaa. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi äh, varapuhemies Viilandin, joka osallistuu myös tänään kokoukseemme. Äh, hyvä pääsihteeri, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensimmäiset kaksi aihetta, jotka mainitsitte, ovat äh, poliittisia kysymyksiä Äh, ne ovat poliittisten äh, elinten tehtäviä, eli nämä, äh, tämä yleinen korvaus, se miten sitä käsitellään, niin siitä vastaa puhemiehistö ja samoin avoimuussäännöt, miten toimimme mm, uusien neuvottelujen suhteen, niin se on puhemiehistön äh, puheenjohtajakokouksen päätös, siis ryhmien puheenjohtajan kokouksen päätös. Äh, poliittisella tasolla me hallintona toteutamme sen, mutta päätökset ja aloitteet, niiden on tultava poliittiselta tasolta tällä äh, tapauksessa puhemiehistöltä tai puheenjohtajakokoukselta. Sitten puhemiehistön asiakirjojen esittely. Puhemies saa hallinnolta asiakirjat aina kymmenen päivää ennen kokousta. Eli hallinto päättää asiakirjat kymmenen päivää ennen puhemiestön kokousta, eli perjantaina ennen ryhmäviikkoa koko asiakirja, kokonaisuus menee puhemiehistölle niin, että kymmenen päivää aikaisemmin. Kaikki asiakirjat ovat olemassa. Tietenkin puhemies itse käy nämä asiakirjat läpi. Hän on vastuussa myös esityslistasta. Ja yleensä tiistaina nämä asiakirjat menevät puhemiehistön jäsenille, eli kuusi päivää ennen kokousta. Joskus niitä ei aina ole vielä kaikilla kielillä. Käännökset on ehkä vielä tehtävä, näin voi olla, mutta tämä on yleensä tämä aikataulu. Sydämestä kiitokset myös siitä, että arvostitte edistysaskeliamme äh, lainsäädännön jalanjäljen suhteen. Tiedän, että keskustelimme siitä vielä viime kerralla. Sitten kalenterin ottaminen nettisivulle on teknisesti mahdollista ja yksi ryhmä käyttääkin tätä hyvin intensiivisesti, joten tämän pitäisi teknisesti olla mahdollista. Ja jos ei ole, niin sitten sitä on tehtävä teknisesti mahdollista. Ulkoisissa toimissa me luotamme siihen, että tämä ilmoitetaan. Jos kuitenkin saamme jotain tietoja, niin tarkastamme myös asiaa, mitään vinkkejä emme ole saaneet, joten lähdemme siitä, että entiset parlamentin työntekijät e-, eivät harjoita mitään sellaisia tehtäviä, jotka olisi pitänyt ilmoittaa. Sitten nettisivuista kriittisiä kommentteja on ollut. Meillä on yksi miljoona asiakirjaa. Miten siinä voidaan joku kokonaiskuva vielä saada aikaan? No tärkeää on se, että haku toimii oikealla tavalla. Hakukonetta on optimoitava, eli Google. Ei voi olla niin, että kun googlaa lainsäädäntötyön avainsanoja, niin saa aina ensimmäisenä komission asiakirjoja. Mielestäni tämä ei ole mahdollista. Parlamentti edustaa kansalaista. Jos kansalainen haluaa tietoja, niin ei voi olla, että hänet aina ohjataan komission sivuille. Hänen on löydettävä eti, etusijassa parlamentin asiakirjoja, mutta tämä riippuu siitä, miten älykkäät meidän nettisivumme ovat haku sanoille. Olen sitä varten perustanut hallinnollisen työryhmän, joka pohtii sitä, miten tätä voitaisiin optimoida. Meidän sivuillemme pääsy on parantunut niin, että olemme hakutuloksissa ylempänä, kun meitä googlataan, mutta vieläkään ei tilanne ole paras mahdollinen sitä on vielä parennettava. Muuten tällaista miljoonan asiakirjan nettisivua ei oikein voida käyttää. Sitten eläkerahastosta, kuten täällä sanottiinkin, meillä ei tällä hetkellä ole mitään likviditeettiongelmaa. Tietenkin eläkerahasto ei saa mitään uusia määrärahoja. Eläkerahasto on päätetty tämän sitä kautta, että on sovittu omasta eläkevakuutuksesta jäsenille, jota aikaisemmin ei ollut. Meillä ei kuitenkaan ole mitään likviditeettiongelmaa tässä rahastossa. Ongelma ei ole likviditeetti, vaan pääoma, onko meillä pitkällä aikavälillä riittävästi pääomaa, jotta voimme nämä palvelut tarjota, mutta likviditeettiongelmaa ei ole. Frau Kollegin Kadenbach, bitte. Kollega Kadenbach. Ja, en niin, kiitokset pääsihteeri Velle teidän puheenvuoroistanne. Laiset kaksi ja puoli asiaa. On ollut kysymys 83, joka koskee vaalikausien pituutta ja lyhennetty vaalikauden vaikutusta mahdollisiin eläkeoikeuksien ja eläkeoikeuksien sen saamiseen – parlamentin avustajien osalta meille sanottiin, että kysymys on selkeästä säädöksestä. Tätä edelleenkin kaipaan. Samantyyppinen on toinenkin kysymykseni. Kysymys on mahdollisuudesta, johon pyritään, että olisi tällaisia keskinäiseen sovinnukseen perustuvia työsopimuksia. Tämä on jotakin sellaista, joka, jota edustajat ja avustajat ovat toivoneet, ja tästäkin me kaipailemme ehdotusta teiltä. Kolmas on pieni asia, jonka otin esille viime vuonna vastuuvapaudesta keskusteltaessa. Me saamme jatkuvasti kysymyksiä kouluilta tällaisista tutustumisharjoittelumahdollisuuksista lyhyistä päivä- tai viikkoja, jotka ähm, ei joten mitenkään ole säädetty tällä hetkellä. Totta kai me voimme ehkä säädellä sen sisäisesti, että me pyydämme jonkun vieraaksi vaikka viideksi päiväksi, mutta haluaisin kuitenkin jonkinlaisen ohjenuoran siitä, miten suhtautua tällaisiin tutustumisharjoitteluihin silloin niin, että koululaisia ei pelkästään Belgian kouluista. Tiedän, että eh, saksalainen koulu Brysselissä säännöllisesti esittelee, esittää samantyyppisiä kysymyksiä. Ja olisi mukavaa, että olisi jonkinlainen ohje, että tietäisi kaikkia määräyksiä myöskin noudatetaan. Äh, herzlichen, äh, Sydämelliset kiitokset ensimmäiseen kysymykseen. E-, e-, eläkeehdot äh, avustajalle e-, heidän tehtävänsä hän riippuu jäsenen äh, mandaatista. Eli niin kauan kuin jäsen on jäsenenä, he voivat olla äh, avustajana, kun äh, jäsenen mm, ähm, jäsenen toimiaika päättyy mahdollisesti sen takia, että ähm, vaalit järjestetään aikaisemmin, niin seuraukset koskettavat sitten myös avustajia. Emme me voi palkata äh, avustajia pidempään, koska äh, jos äh, jäsenen mandaatti on päättynyt, koska meillä on sitten jo uusia jäseniä, joilla on omat avustajansa. Olen kuitenkin tietoinen tästä ongelmasta. Se ei koske pelkästään avustajia, vaan myös jäseniä, sellaisia ongelmia, mitä voi syntyä tällaisista lyhyemmistä lyhennyksistä. Niitä on syntynytkin viime kerralla. Sitten sopimuksen purkaminen. Yksimielisesti tämä olisi hyvä koska muuten on löydettävää purkamissyitä, eh, joita ei välttämättä ole olemassakaan. Toisaalta meillä on välillä sellaisia ongelmia, että on vaikea eh, nähdä, onko asiassa päästy yhteisymmärrykseen vai ei. Tämä on asia, jota on pohdittava tällaisia eh, pienimuotoisia harjoitteluja sitä varten ohjenuora. Sen mielellämme valmistelemme. Minä itsekin olen tässä puhujalistalla haluaisin nostaa esiin muutaman asian. Ensinnäkin haluaisin palata tähän tietosuojakysymykseen. Ehkäpä olisi hyvä, jos meillä olisi tällainen workflow, että sitten kun on lasku lähetetty, ja tarkoitan tässä sairaslaskuja, nehän lähetämme Luxemburgiin. Sitten kun kuulen, että ne palavat tänne, niin ei minulle äh, kyllä kukaan ole sanonut äh, ja kysynyt, että sopiiko minulle, että tällaista tietojenvaihtoa harjoitetaan. Eli haluaisin tietää, minne tuo minun kirjeeni sitten äh, päätyy Luxemburgissa, mihin osastoon ja miten kukakin sitä kirjettä saa tarkastella siellä eri vaiheissa. Se olisi tärkeää ei vain meidän kohdallamme, vaan kaikille EU-toimielimille. Siksi pyytäisin, että kaikki ottaisivat tämän mietinnössä huomioon, että äh, tällainen yleiskuva saataisiin jäsenille ja työntekijöille. Sitten eh, näemme, että on ryhdytty sisäistämään useita palveluja, eh, kuljettajapalvelu, turvallisuuspalvelu, kaikki mm, nämä asiat, jotka 12 vuoden aikana ensin ulkoistettiin, ne otetaan takaisin talon sisäisiksi palveluiksi. Eh, mielestäni oikeudenmukaista, jos minäkin ihan saisin maalaisjärkeäni varten tällaisen Mm, taulukon, joka osoittaisi, mitä tämä ulkoistaminen ja takaisin sisäiseksi palveluksi siirtäminen on maksanut. Mitä se on maksanut veronmaksajalle, mitä on säästetty ja mitä se on maksanut viimeisen 10-12 vuoden aikana. Mielestäni se olisi oikeudenmukaista, koska meidän on kyllä katsottava sitä, eivätkä eikä muuallakaan olla sen turvattomammia, koska siivojat tulevat ulkopuolelta tai turvamiehet. Mitä kuljettajapalvelu tulee, se, että kuljettajilla palvelusta teemme taas sisäisen palvelun, niin se on mielestäni vähän hankala asia, koska meillä oli ihan hyvät syyt sen ulkoistamiseen. Ja sitten suhteet. Kun näen, mitä tohtori Karf tuolla tekee komission pääkirjanpitäjänä. Hän äh, antaa tällaisen yleiskatsauksen äh, eläkevaatteista seuraavia vuosikymmeniä varten. Me tarvitsemme tätä myös jäsenille. Meillä on tämä vapaaehtoinen eläkerahasto, mutta myös muita eläkekeitä ähm, en, eläkkeet entisille italialaisille ja ranskalaisille jäsenille. Kaikki muut äh, maksavat tämän kansallisista budjeteista, paitsi nämä kaksi valtiota. Äh, siitä syntyy kustannuksia ja mm, olisi hyvä saada äh, kustannusarviot seuraavaa 20 vuotta varten. Tätä ei löydy mistään budjettikohdasta, ei ole minkäänlaista avoimuutta. Olisi hyvä, jos voisimme saada tietää mitä meillä on odotettavina. Sanoin tohtori Graafille, että eh, seuraavassa monivuotisessa rahoitusnäkemyssä hän voi puoli miljardia noin, ottaa noin tuhannelle mm, edunsaajalle, koska jos minä lasken tämän, niin kyllä eh, suurin piirtein tälle tasolle päästään, jos ranskalaiset ja italaiset otetaan mukaan, joten olisi hyvä, jos voisimme päästä eh, yhteisymmärrykseen, että tietäisimme paremmin asioista kuin mitä nyt tiedämme. Ja sitten vielä yleinen mm, äh, kommentti tästä yleisestä korvauksesta. Minulla on erittäin hyvät kokemukset äh, laskutuksesta täällä äh, parlamentissa. Yksi työntekijän lasku on annettu esimerkiksi julkisuuteen lehdistölle ja minä vastustan tätä avoimuutta, koska minä en ole Mm, mikään parlamentin työntekijä, enkä minun pidä olla riippuvainen kenenkään työntekijän armosta. Minut on vapaasti valittu ja mielelläni äänestäjälleni olen velkaa ja pidän tiliä, mutta en halua kiistellä näistä asioista työntekijöiden kanssa. Ja tämä televisiohan, kriittinen televisiohan tätä myös seuraa. Mandaatin vapaus on tärkeä asia, hyvä asia, ja jokainen meppi voi julkaista kaiken, laittaa nettisivulle, äh, tehkää se minun puolestani, mutta minä en halua, että meillä on sitten äh, jonkinlainen mm, säännöt siitä, mitä äh, jäsenen on tehtävä ja mitä hän ei saa tehdä äänestäjät sen päättävät, sitä varten vaalit ovat. Ja sitten vielä omalta osaltani haluaisin nostaa erään asian. Tämä varmasti aiheuttaa hilpeyttä nyt täällä. Se liittyy huoneiden lämpötilaan, salien lämpötilaan. Tämä on kauhein sali täällä, vaikka 3E2 e on jäätävä lämpötila. Kun me kokoonnumme, niin ilmapiiri on muutenkin jäätävä ja sitten jos salin lämpötilakin on jäätävä. Tiedän, että naisten ja miesten äh, äh, tun, naiset ja miehet tuntevat lämpötilan eri tavalla, noin kolmen asteen ero siinä taitaa olla. Nyt kollega Viiland riisuu takinsakin. Mistä tämä johtuu? Olen lähettänyt teille eri päivän ja yön aikoina valtaisan määrän sähköpostia tästä asiasta. Miksi emme tässä asiassa etene? Kiitoksia. Äh, ja niin, on puheenjohtaja. Tähän viimeiseen kysymykseen, jos hiukan röyhkeästi saa vastata, niin se saattaa johtua siitä, että että huone lämpötilan tuntemus on hyvin henkilökohtaista, mikä on nähtävissä siitä, niin, että varapuhemies otti takkinsa juuri pois, eli on hyvin vaikea saada sellainen lämpötila, joka kaikkien kannalta on oikea. Nyt ehkä sitten näistä muista kysymyksistä. Tämä työnkulku ja sairas kulukustannukset esitämme, sen, esitämme tämän asian teille mielellänne. Sisäistäminen, ulkoistaminen, turvallisuuden ja nyt myöskin äh, kuljetuspalvelujen osalta. Euroopan parlamentin osalta voin sanoa, että, meillä on kuitenkin tällainen vakaa äh, rakennustilanne. Me tällaisen sisäistämisen kautta käytämme vähemmän nyt varoja kuin aiemmin, kun ostimme palvelut ulkopuolelta – Totta kai täydelliseen kustannuksen laskentaan kuuluvat myöskin eläkekustannukset vastaavat, mutta tällä hetkellä sitä ei synny mitään lisärasitusta, vaan vain päinvastoin vähemmän rasituksia. Sitten eläkkeet. Nyt on tekemisissä myöskin tällaisen, olemme tekemisissä vanhojen lastien kanssa ajalta, joilla ei ollut mitään eurooppalaisia eläkkeitä jäsenten ohjesäännössä ja että usein oli olemassa jokin eläke, aina ei ollut eläkkeitä, miksi Ranskassa tällaisessa ei ollut eläkkeitä. Ja parlamentti ei voinut sanoa, että joku on Euroopan parlamentin jäsen, eikä hänellä sitten sen ole eläkettä. Ja tämän mukaisesti luotiin vapaaehtoinen eläkesäätiö täydentävänä instrumenttina ja sitten myöskin ratkaisu, joka koskee italialaisia ja ranskalaisia parlamentin jäseniä. Me tietysti toivomme, että nämä eläkke, eläkkeiden maksut jakautuvat monille vuosille, koska me toivomme kaikille entisille parlamentiasille pitkää elämää. Toivomme, että 30, 40, jopa 50 vuotta maksetaan näitä maksuja tästä, näitä eläkkeitä, mutta jossakin vuoden mittaan tämä liikkuu 10-15 miljoonan paikkeilla 1,8 miljardin euron budjetista. Tämä ei ole mikään tällainen budjettiriski, jota ei voitaisi hallita, mutta jos katsoo kaikkea kokonaisuudessaan, niin ei se tietysti sikään, mikään mitätön summa ole. Äh, Workflow ah ja, tämän workflown me saamme sitten seuraava äh, puhujalistalla on kollega Liberatski panie przewodniczący! skonsultowałem sprawę z pytaniem pani ins ayala sender. minä haluaisin palata siihen mitä äh, rouva ayala sender sanoi. herra pääsihteeri uskon että tässä on syntynyt mahdollisesti väärinkäsitys. rouva ayala sender ei puhunut myönteisesti tästä uudesta ratkaisusta, joka koskee äh, vierailijaryhmiä – vaan me näemme, että on tiettyjä riskejä, jos, kun ajattelemme näitä akkreditoituja avustajia, tämä on suorastaan vaarallista. Ajattelemme asiaa sillä tavalla, että avustaja saa 10, 12, 15 000 euroa varoja tililleen. Miten hän voi sitten selittää tämän summan, jos sitä vaaditaan? Minä olen lukuisissa valiokunnissa ja pitäisin tästä suorastaan jonkinlaisena kiusaamisena. Ja olen monien avustajien kanssa puhunut asiasta ja avustajien pitäisi protestoida tätä vastaan, herra pääsihteeri. Ja sitten vielä haluaisin tarttua työhön, jota tehdään valiokunnissa. Viime kokouksessa totesimme, että olisi hyvä, jos meillä olisi varoja, jolla katettaisiin kustannuksia silloin kun on kysymys avustajien matkoista, avustajien, joiden kanssa emme tee yhteistyötä niin, että jos hänellä olisi tiettyjä syytyksiä edustaja kohtaan, joku nuori ihminen voisi vaikka sanoa, että minä olen lapsi, ei minulle 1500 euroa, jotta voin kattaa sillä nämä kustannukset tullakseni tänne. Ehkä tämä voitaisiin ratkaista jollakin muulla tavalla. Minä luulen, että voisimme luoda tällaisen rahaston, jotta voitaisiin tämä jälleen rahoittaa, koska nyt on kysymys kahdesta osapuolesta. Toinen osapuoli on voimakkaampi ja toinen on heikompi. Avustaja on tässä heikompi osapuoli. Joten johtopäätöksenä meillä on tiettyjä ongelmia, jotka liittyvät tähän uuteen järjestelmään, ja tulemme sanomaan sen myöskin ääneen. Mitä tulee vierailijaryhmiin, meillä on ehdotus. Ehkä me voisimme saada jonkinlaisen rahoitusrahaston silloin, kun on kysymys akkreditoitujen avustajien matkoista, sillä tällaiset avustajathan joutuvat eh, esimerkiksi puhumaan tietyissä valiokunnissa silloin, kun on kysymys kiusaustapaamisista tai häirinnästä. Ja, äh, herzlichen Dank. Äh, zur Frage der Besuchergruppen, wie schon gesagt. Niin, sydämelliset kiitokset. Ähm, näistä vierailijaryhmistä on äh, maanantain päätös sitten puhemiehistössä, en halua nyt sitä ennakoida, mutta on erilaisia mahdollisuuksia jäsenelle tehdä nämä pankkisiirrot, ei ole mitään pakkoa äh, avustajille – voidaan ottaa käyttöön tällainen neutraali toimija tai joku muu. Mutta jotkut jäsenet tekevät tämän hyvässä yhteistyössä avustajensa kanssa ja haluavat jatkossakin toimia niin loppujen lopuksi tämä päätös tehdään puhemiehistössä maanantaina. Toiseksi, jos on entisten avustajien matkakustannuksia, jotka esimerkiksi osallistuvat kyselyyn Euroopan parlamentissa ja tämä äh, heidän haastattelunsa on tärkeää menettelyn äh, kannalta, niin silloin meidän täytyy maksaa nuo matkakustannukset. Ei äh, voida ajatella, että joku ei tule tänne antamaan lausuntoa, koska hän ei voi kattaa matkakustannuksia, Kyllä me löydämme siihen ratkaisun. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos myös pääsihteerille että me tänään voimme keskustella näistä kysymyksistä, jotka liittyvät vastuuvapauteen vuodelta 1214. Siis nämä ovat vastauksia kysymyksiimme. Minä haluaisin nyt esittää kommentteja neljästä asiasta näistä, jotka ovat sellaisia, jotka ovat nousseet esille jo tämän päivän kokouksessa. Ensimmäinen koskee näitä yleisiä, yleisten kustannusten korvauksia. Täällä eräs kollega jo otti asian esille nämä yleiset kustannukset, niiden korvaamisen yös osalta sanoisin, että perusta, joka täytyy ottaa tiedoksi, on se, että parlamentin edustajan käyttävät julkisia varoja silloin, kun on kysymys julkista kustan, yleisistä kustannuksista. Ja minun mielestäni silloin hän odottaa, että näiden varojen käyttöä valvotaan jollakin tavoin, koska muuten on tähän olemassa erilaisia vaihtoehtoja. Ensinnäkin se, että parlamentin edustajat esittävät julkisesti julkisen, julkisten varojen, julkiset kustannukset, joita heille on syntynyt, ja toisaalta sitten voidaan sisäisten tiukkojen sääntöjen pohjalta valvoa ja suodattaa mahdollisia virheitä ja väärinkäytöksiä. Parlamentin edustajana nimenomaan edust, tämän sääntöjen mukaan, jotka liittyvät siihen, että mandaatti merkitsevät tiettyä poliittista vastuuta, ja tämä vastuu minulla on suhteessa valitsijoihini. Eli silloin kun on kysymys yleisten, yleisten kustannusten korvaamista, silloin niistä minusta pitäisi tapahtua julkisen selityksen edustajien suuntaan, koska me olemme niistä vastuussa. Meidän pitäisi siis jos, on, jos hoidetaan asiaa sisäisten sääntöjen mukaisesti, silloin sihteeristö voi valvoa sitä, miten tämä selvitykset tapahtuvat. Ja, mutta tällä hetkellä ei toimi, se toimi kumpikaan vaihtoehto. Ei toimi sisäinen tiukka käyttövalvonta eikä julkisuus. Parlamentti on yksiselitteisesti pyytänyt sihteeristöltä että tässä asiassa tapahtuisi edistymistä ja että saataisiin täysi läpinäkyvyys yleisten kustannusten korvaamisen osalta. Tässä vastauksessa pääsihteeri kirjoittaa, että on mahdollista, että yksittäiset parlamentin jäsenet toimittavat nämä tiedot. Minusta ne sääntö, joka ei kiellä sitä, että parlamentin jäsenet tekevät tiedot julkiseksi, julkiseksi, mutta ei kuitenkaan määritä mitään velvoitteita, on sääntö, joka on järjetön, jolla ei ole merkitystä ja sillä ei saavuteta sitä tavoitetta, että julkisesti voidaan näkyvästi arvoa sitä, arvioida sitä, miten parlamentin jäsenet käyttävät varoja. Pääsihteeri sanoo, että hän odottaa tässä puhemiehistöltä ohjeita – kuka on se, joka antaa ohjeita talon sihteeristölle parlamentin täysistuntoko, joka yksimielisesti esitti vaatimuksen siitä, että luodaan täysi läpinäkyvyys, vai onko täysin yhdentekevää, mitä täysistunto sanoo, koska puhemiehistö sitten vain tulkitsee ja päättää sen, miten se tulkitsee tämän päätöksen, jonka täysistunto on tehnyt. Sitten tämä sisäisten ilmiantajien suojelu. Tämä on hyvin tärkeä kysymys, jossa pitäisi päästä eteenpäin Euroopan tasolla, mutta sisäiset säännöt ovat erittäin tärkeitä. Tällä hetkelläkin on, kuten on aivan todettu pääsihteerin vastauksessa, on olemassa sääntöjä, joita on sovella silloin, kun on kysymys tällaisten ilmiantajien suojelusta, mutta parlamentin avustajien osalta tilanne on hyvin erikoinen, koska he eivät ole suoraan sopimussuhteessa parlamenttiin, vaan he ovat tilanteessa, jossa ovat riippuvaisia edustajista, ja nämä yleiset säännöt heidän kannaltaan eivät merkitse minkäänlaista suojelua, joten tarvitaan sitä, että parlamentin avustajien tapauksessa otetaan käyttöön erityisiä suojalausukkeita, jotka yleisön kannalta annettujen tietojen julkistamisessa palvelevat niin, että parlamentin avustajatkin voivat saada tietynlaista vastaavaa avustusta. Sitten tämä lainsäädännön jalanjäljen legislative footprint-kysymys. Tämä on asia, joka myös otettiin esille. Sen on tapahtunut tärkeitä edistysaskelia, joista haluan kiittää pääsihteeriä. Haluaisin kuitenkin korostaa yhtä asiaa. Ei riitä se, että lainsäädännöllinen jalanjälki on jotakin mm, asiaa, joka ei, on tietoa, joka liittyy jossakin mietinnöissä, joka, joka ei näy. Tai tämä pitäisi olla jotakin sellaista, mikä olisi helposti tavoitettavissa, helposti noudettavissa, saatavissa joko parlamentin verkkosivulta tai yksittäisten parlamentin jäsenten verkkosivulta. Se pitää olla yksiselitteistä, helposti ymmärrettävää ja julkista. Ja sitten lopuksi vielä tämä CO2 päästöjen kysymys. Parlamentti saavutti paljon menestysaskelia, kun valmistauduttiin Pariisin ilmastohuippukokoukseen. Ja tästä haluan kiittää siis siitä, että parlamentti ponnisteli tässä asiassa, mutta samaan aikaan viime tavoitteena täytyy olla se, että parlamentin koko toiminnan alueella pyritään välttämään hiilidioksidin syntymistä ja sitten esitän kysymyksen siitä pääsihteerille, miten voidaan tässä asiassa päästä eteenpäin silloin, kun on kysymys siitä, miten miksi avustajien matkustamisessa voidaan vähentää hiilidioksidin päästöjä ja viime kädessä parlamentin pitäisi parlamentti pitäisi päästä hiilidioksidipäästöjen osalta siihen, että tämä on olemassa tällainen hiilidioksidipäästöjen syntymisen estämisjärjestelmä sataprosenttisesti. Viimeisestä kysymyksestä parlamentti on päättänyt hyvittää kaikki hiilidioksi, kaiken hiilidioksidinsa myös jäsenten matkat, tietenkin budjetin puitteiden mahdollisuuksien mukaan. Meillä on 250 000 euroa budjettikohta tätä varten. Kuitenkin hinnat ovat laskeneet niin paljon, että nyt voimme lähteä siitä, että tällä summalla voimme kaikki hiilidioksidipäästöt kultastandardin mukaisesti Ähm, hyvittää. ja Sitten äh, sydämelliset kiitokset myös, että tuette tätä lainsäädännöllistä jalanjälkeä. Todellakin äh, teknisesti mahdollistetaan se, että se voidaan julkaista MEPin sivulla, jos hän sitä haluaa. Puhemiehistö kävi tästä hyvin intensiivistä keskustelua. Tämä tekninen mahdollisuus pitää MEPeille tarjota, mutta puhemiehistö tuli myös siihen äh, tulokseen, että sen tule olla sitova kaikille, vaan vain niille jäsenille, jotka sitä toivovat. Sitten väärinkäytösten paljastajat. Avustajat ovat yhtä lailla suojattuja kuin muutkin. Yksi ero kuitenkin on, emme tietenkään voi tarjota heille vaihtoehtoista sopimusta. Sitä emme voi tehdä. Teillä on sopimus, heillä on sopimus avu, jäsenen kanssa emme voi hallintona tarjota heille toista paikkaa, muuten he ovat aivan samassa asemassa muiden väärinkäytösten paljastajien kanssa. Sitten näistä yleisistä kulukorvauksista, kuka on vastuussa. Sääntöjen muutoksista vastuussa on puhemiehistö. Paljon kiitoksia. Avustaja on aina uudelleen eh, esiin nouseva aihe. Meillä on ollut kaksi tapausta oikeudessa, jossa parlamentti on tuomittu, kuinka monta tapausta tällä hetkellä on, miten ne kehittyvät. Ja sitten olisi myöskin eh, kiinnostava tietää, kuinka paljon Olaf-tapauksia on eh, jäsenistä. Kuullaan jatkuvasti käytäväpuheita matkakustannusongelmista. Olisi ehkä hyvä saada tietoja tästäkin. No, kysymys tällaisesta häirinnästä, siihen voi spontaanisti vastata, muut minun on vastattava kirjallisesti. Meillä oli kokonaisuudessaan kahdeksan häirintätapausta, eli syytettiin työpaikakiusaamisesta tai häirinnästä, mutta minun tietääkseni ei ole vielä yhtään sellaista tapausta, jossa tämä häirintä on todistettu. Tämä on kuitenkin vasta väliaikaa rinnakkaistilanne. Se on kuitenkin tämänhetkinen tilanne. Lisäksi äh, sen jälkeen, kun meillä on ollut äh, vuosi tätä työpaikkakiusaamiskomiteaa, äh, häirintäkomitea, niin aion tehdä, katsoa tilannetta ja antaa teille raportin. Mutta tämä nyt on suurin piirtein se määrä kahdeksan häirintätapausta, jotka liittyvät jäseniin, mutta mutta tähän mennessä tällaista häirintää ei ole vielä todistettu. Kiitoksia tietenkin kahdeksan tapausta liikaa, mutta kun meillä nyt on täällä tuhansia avustajia, niin tämä ei näköjään ole mikään päivittäinen ongelma. Tämä on sanottava kollegoiden puolustukseksi ja ehkä olisi sitten tärkeää, että ne tapaukset, jotka nousevat esiin, että niiden kollegojen kanssa puhutaan ajoissa ja intensiivisesti. Kyllähän mekin tiedämme hyvin tarkkaan, ketkä kollegat tässä ovat kyseessä ja kyllä jäsenet voivat itsekin vähän äh, siivota pesää. No niin, muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten olemme nyt aivan äh, ajoissa tässä. Haluaako esitteli vielä puheenvuoron? Ole hyvä. Kollegat ovat esittäneet monia hyviä ajatuksia. On ollut myöskin hyvin tyydyttäviä vastauksia pääsihteeriltä. Ehkä vielä korostaisin tietosuojakysymystä, koska sen pitäisi myöskin koskea parlamentin jäseniä Tämä on meille hyvin tärkeä kysymys. Sitten nämä kustannuskorvaukset, kollega Jaavori, Jaavor, jos tämä ei toimi vapaaehtoisesti, jos tähän ei haluta sitoa äh, virkamiehen, silloin on ehkä paras että asiat sellaisen tilaan, missä ne ovat nyt. Minä en suorastaan ymmärrä tätä suurta kiihtyneisyyttä. Sitten eläkesäätiö. Minä en ole täysin yhtä mieltä arviosta, jonka pääsihteeri esitti 10-15 miljoonaan, josta lasketaan lukuisalle vuodelle, niin kyllä se merkitsee valtaisia summia, jotka ovat tulossa. Totta kai likviditeettiä vielä on, mutta on myös tämä ulkoinen äh, lausunto äh, ulkoisilta tilintarkastajilta, jotta voitaisiin saada ohjeita siitä, miten tämä asia voitaisiin järkevästi hoitaa. Tämä on asia, joka tulee olemaan esillä myöskin seuraavassa vastuuvapaus Paljon kiitoksia vielä viesti kollega Viilandille, joka meille äh, huolehtii AFKO-työryhmässä ähm, työjärjestyksestä. Äh, Piiperin mietintö ja pääsihteerin vastaus. Mitä tapahtuu, jos parlamentin puhemiehestä tulee joku puolueen huippuehdokas ja aktiivisena puhemiehenä tätä huippuehdokkuutta ajaa eteenpäin, niin sitten tässä sanotaan, että pitää kiinni, pitää kiinni työjärjestyksestä mm, Tämä on ollut meille suuri ongelma, tämä kulujen ja tehtävien sekoitus, eli olisi hyvä, jos tämä työjärjestyksen kirjattaisiin. Ja toinen asia, se on meidän yhteinen lempiaiheemme, nimittäin mitä tapahtuu virastojen vastuuvapaus mietinnöille ja me vetoaisimme teihin, että pidätte kiinni tämänhetkisestä tilanteesta sydämestä kiitokset ymmärryksestä ja toiminnastanne ja pääsihteeriä haluaisin kiittää asiakirjoista ja tutkimuksista. Mm, joulukuussa tarkastelemme Lux-palkintotutkimusta ja muitakin tutkimuksia katsomme ja otamme ne huomioon vastuuvapausmenettelyssä. Kiitoksia ja menestystä. Tähän päättyy tämä kohta esityslistalla. Ja sitten menemme komission vastuuvapauteen.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

Ja, wir setzen die Sitzung fort. Ich begrüße Sie. No niin, jatkamme kokousta. Toivotan tervetulleeksi äh, komission äh, varapuheenjohtajan Rova Georgievan ja hänen työntekijänsä herra Graffin. Toivotan tervetulleeksi myös tilintarkastustuomioistuimen jäsen herra Lasaruun. Enkä nyt oikein tiedä, kenet toitte tänne sisäisenä tarkastajana, koska tähän asti sisäinen tarkastaja meni eläkkeelle. Niin, hienoa. Sydämestä tervetuloa me käsittelemme eri asiakirjoja, nimittäin Jatkotoimenpiteet 2014 esittelijä on kollega Djabalova. Hän ei valitettavasti voi olla paikalla. Me käsittelemme hallinto- ja tuloksellisuuskertomusta vuodelta 2015. Tarkastelemme sisäisen tarkastuksen vuosikertomusta ja sitten synteesiraporttia. Hyvä puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, teillä puheenvuoro. Cheer. Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja. Herramäisenä on toimiva sisäisen tarkastuksen äm, osaston johtaja. Hän on mukana ja luonnollisesti myöskin äm, pääjohtaja vieressäni. Me esittelemme, kuten juuri sanoitte, äh, nämä neljä kertomusta ja aivan alusta lähtien haluaisin pahoitella sitä, että minun puheenvuoroni on pitkän puoleinen tänään, sillä minulla on niin paljon sisältöä, että minun täytyy esitellä yksi seikka on se, että tämä kertomus on nyt kahden eri kertomuksen yhteensulautuma, kertomus. Tänä vuonna me esittelemme kertomuksen näin, sillä uskoakseni valiokunta on halunnut kipeästi saada integroidun paketin, jossa ähm, nämä vuotuiset äh, tiedot tulevat esiin ja me olemme onnistuneet virtaviivaistamaan kertomusta ja haluaisin kiittää kollegoja tästä. Viime viikolla äh, vuoden 2015 vastuuvapausmenettely käynnistyi ähm, tilintarkastustuomioistuimen vuotuisen kertomuksen esittelyllä ja kuten kaikki muistamme, puheenjohtaja Leene alleviivasi sitä, kuinka tärkeä Euroopan unionin on saada uudelleen kansalaisten luottamus. Hän sanoi, ja olen täysin samaa mieltä tässä, että tie luottamukseen kulkee äh, vakaiden tilien, äm, taloudenhoitoperiaatteiden oikean toimeenpanon ja periaatteiden noudattamisen kautta. Äh, tilit ovat äh, oikeanlaiset taloudenhoidon sääntöjä on toimeenpantu, vaikka ei täydellisesti, niin paremmin kuin ennen. Nyt haluaisin keskittyä avoimuuteen, arvon saamiseen kulutukselle ja meidän toimintamme luotettavuuteen. Haluaisin aloittaa avoimuudesta. Menneisyydessä olen sanonut, että avoimuus on veronmaksajan paras ystävä. Tästä syystä me otamme hyvin tosissamme pyrkimyksen jatkuvasti parantaa, emme vain tiedon saatavuutta. Komissiohan on aina halunnut avoimesti tarjota tietoa, vaan myöskin tämän tarjotun tiedon rakennetta niin, että se olisi helppo saada saataville ja ymmärtää. Tämä helpottaa työtä teille ja suurelle yleisölle kun he valvovat toimintamme. jotta me voisimme tätä virtaviivaistusta kertomuksissa harjoittaa. Me olemme äh, tarttuneet kesäkuussa tähän niin kutsuttuun integroituun pakettiin. Siinä äh, on olemassa ähm, sekä ähm, tilinpäätös että äh, talousarvion toteutumiskertomus. Me Haluamme nyt tuoda esiin tiettyjä ajatuksia siitä, kuinka kertomuksia voitaisiin vielä parantaa. Haluaisin kiittää tässä yhteydessä tilintarkastustuomioistuinta sen työstä. Me tulemme seuraamaan sen suosituksia hyvin tarkkaan. Me tarvitsemme sen tosiasian tunnustamista, että meidän tulee olla realistisia tiedon suhteen, sillä me olemme riippumaisia jäsenmaista ja jäsenmaiden tarjoamasta tiedosta. Meidän täytyy jatkaa työtä tällä saralla myöskin. Kuten sanoin viime viikolla, tämä vastuuvapaus perustuu kahteen seikkaan tuloksellisuuteen ja sääntöjen mukaisuuteen. Molempien osioiden täytyy olla yhtä pitkät, ettemme ikään kuin onnu. Me haluamme tarjota teille arvokasta tietoa sääntöjen mukaisuudesta ja tuloksellisuudesta. Me olemme tarttuneet tähän lähestymistapaan, että tämän päivän kertomuksessa meillä on uusi äh, vuotuinen ähm, tuloksellisuuskertomus, jota on tasapainotettu tällä tavoin. Nyt haluaisin puhua vastikkeesta, jota olemme saaneet rahoille. Me olemme tässä äh, vuoden 2014-2020 vuotuisen rahoituskehyksen sisällä Äh, tarkastelleet äh, ähm, kehitystä, tarkastelleet kehitystä myöskin verrattuna vuosien 2013. Me olemme liittäneet tämän ohjelmiimme ja Eurooppa 2020 tavoitteisiin. Nehän ovat jotakin, mitä tämä valiokunta on meitä pyytänyt tarkastelemaan lähemmin. Monien esimerkkien ähm, joukossa haluaisin keskittyä nimenomaisesti niihin, jotka liittyvät maahanmuuttoon, sillä tämä on uusi prioriteettiala ja sellainen, jossa meitä on pyydetty uudelleen kohdentamaan toimintaamme. Me olemme ensinnäkin osoittaneet kykyä keskittyä rahoitusprioriteetteisiin. Me olemme 10 miljardista kasvattaneet 50 prosentilla ähm, rahoitusta maahanmuuttoon ja me olemme osoittaneet, että Turkin rahaston myötä olemme onnistuneet rahoitusosuutta kasvattamaan, ähm, kuten myöskin säätiöiden kautta me olemme äh, Triton ja Poseidon hankkeiden myötä äh, onnistuneet Välimerellä pelastamaan tuhansia maahan tulijoita äh, ja 440 000 ovat vuonna 2015 hyötyneet erilaisista äm, tukitoimista, kuten esimerkiksi kotouttamistoimista ja kieliopinnoista. Nyt haluaisin tuoda esiin sen, kuinka me yhdistämme saanun tuloksen käytettyihin varoihin. Tämä kuitenkin vie jonkin verran aikaa vaatii aikaa ennen kuin saamme tietoa näistä ja voimme arvioida toimintamme tuloksia. Vuotuinen toimintakertomus osoittaa, että monet Euroopan unionin ohjelmat vuosina 2007-2014 ovat totelleet tulosta. Me olemme saaneet niistä jo tarvittavaa esimerkkiä. Erityisesti haluaisin seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman tuoda esiin. Se on epäsuorasti taloudellisesti vaikuttanut 20 miljardilla eurolla vuotuisesti eh, ja eh, tukenut 11 Nobelin palkinnon saajaa kemiassa. Tänä vuonna jälleen kerran me saimme Nobelin palkinnon. Stovastura de Feringa olivat eh, palkinnon voittajat tänä vuonna ja he ovat hyötyneet Euroopan unionin rahoituksesta. Tuloksellisuuden mittaaminen ei ole myöskään helppoa. Meidän seurantajärjestelmämme vuodelle 2007-2013 on osoittanut puutteita, joiden parissa me nyt teemme töitä, jotta voisimme vuosina 2014-2020 ohjelmista nämä puutteet poistaa. Me tunnustamme sen, että vain jatkuvasti sitoutumalla henkilö kuntamme jäsenmaiden kanssa ja myöskin riippumattomien toimijoiden, kuten tilintarkastustuomioistuimen, teidän ja suuren yleisön kanssa toimintaan voimme varmistaa sen, että mittaamme tuloksellisuutta. Todella, tähän olemme keskittyneet, kuten tiedätte. komission seurantaraportissa vuonna 2014 vastuuvapauden seurannan osalta saatte tuloksellisuudesta lisää tietoja. Me uskomme, että kurinalaisuus, jota vastuuvapausprosessi meille äm, asettaa, johtaa siihen, että me onnistumme parantamaan ähm, toimintaamme. Me olemme keskustelleet vuoden 2014 vastuuvapaus huomioista hyvin tarkasti, kuinka voimme pitkän aikavälin tavoitteet äh, yhdistää, kuinka voimme varmistaa sen, että ähm, eri kumppanuusohjelmat toimivat me olemme pohtineet näitä seikkoja, kun olemme toimintaamme hahmottaneet. Me olemme ottaneet huomioon parlamentin vuoden 2014 vastuuvapausmenettelyssä tekevät huomioita. Me olemme laittaneet 88 parlamentin pyynnön vuoksi toimia. Me olemme joko täydentämässä tai jatkamassa toimia 227 pyynnössä, jonka parlamentti on esittänyt. Tässä komissio äh, on ottanut varanhoitoasetuksen puoliväliarviointiin. Tässä näen äh, edustaja Ashfordin äh, vastapäätä. Hän on erityisesti tätä pyyntöä ajanut eteenpäin. Seurantakertomus myöskin sisältää huomioita Olafiin liittyminen. nyt menee yksityiskohtiin, mutta haluaisin käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseni. Ähm, ähm, asetus 883-2013 äh, tulee olemaan ähm, toimeenpantavissa heti tammikuun ensimmäinen päivä. Nyt haluaisin mennä sisäisen tarkastuksen kysymyksiin ja sisäisen tarkastuksen kertomuksesta. Minulla on hyviä ja huonoja uutisia. Huono uutinen on se, että kun me sisäisen tarkastuksen kertomusta luemme, siellä on melkoisen paljon kriittisiä huomioita. Hyvä uutinen on se, että tämä osoittaa sen, että sisäinen tarkistus tekee nimenomaan sen, mitä sen tulee tehdä. Se pitää meidät rehellisenä, se pitää meidät oikeilla raiteilla. Vuonna 2015 tarkastuksessa on kolme keskittymisalaa, riskit 2020 ohjelmissa ähm, ja erilaiset hallinnolliset ja kontrollimenettelyt riskien suhteen. Sisäinen tarkastus on tunnistanut monia riskialoja ja on antanut meille ohjelinjoja siitä, kuinka voisimme puuttua ja vähentää riskejä sisäisen kontrollin myötä tällä kaudella. Meidän tulee ryhtyä lisätoimiin ex ante ehdollisuuden suhteen jäsenmaissa ja toimeenpanna äm, tuloksellisuusseurantaa äm, tuen saaja maissa, äm, jotka saavat liittymistä valmistelevaa tukea. Tämän kaltaiset äh, seikat todellakin tarjoavat lisäarvoa. Ja nämä arvioinnit tehdään riippumattomasti ja objektiivisesti. Tämän lisäksi äh, sisäinen tarkastus on tarkastanut äh, tiettyjä äh, trust fundeihin liittyviä seikkoja, erityisesti niissä tapauksissa, joissa komissio Euroopan unionin talousarvion toteuttamisessa luottaa kolmanteen osapuoleen. Tämän tyyppiset tarkastukset pyrkivät siihen, että me voimme helpottaa työtämme, tehdä työtämme paremmin, mutta myöskin toimia paremmin ulkopuolisten kumppaneidemme kanssa. Tämän varhaisen toimeenpanovaiheen johtopäätökset ovat sellaiset, että Euroopan unionin trust fundit ovat suuresti ottaen toimineet. Ne ovat parantaneet Euroopan unionin komission näkyvyyttä ja unionin näkyvyyttä. Ja ne ovat saaneet tulosta aikaan, vaikkakin vähemmän kuin me olisimme toivoneet. Kuitenkin tilintarkastajat ovat sitä mieltä, että lisää toimia tarvitaan, että voisimme täysin käyttää näitä mekanismeja hyväksemme, jotta me voisimme kriisitilanteissa parantaa projektien toimeenpanoa ja tämän vuoksi Trust Fundien seurantaa ja niiden tuloksellisuutta täytyy yhä jatkaa. Haluaisin kertoa, että Budge-pääosastolla uusi pääjohtaja toimii. Ja hänen toiminnassaan tärkeä osa on sen varmistaminen, että Trust Fundien osalta koko komission toiminnassa me harmonisoimme Ähm, toimintaamme ylöspäin johdonmukaisesti. Nyt haluaisin mennä tähän jäännöstasoon. Me äh, jatkamme, kuten aikaisemminkin vuosina, ähm, jäännössä virhe tason tarkastelua tarkastuskertomuksessa. Tämä on erittäin tärkeä seikka, kun tarkastelemme edustustojen vuotuisia tietoja vuosina 2015-2016 sisäisen tarkastuksen osasto tarkasteli vuotuisia kertomuksia ja myöskin järjestelmää. Tämä tekee mahdolliseksi tarjota sidosryhmille realistisemman käsityksen jäännösvirhe suhteesta ja siitä, kuinka tämä suhde ar- lasketaan. Hyvin tärkeä työmme, äm, osa työtämme on tilintarkastus äm, komiteassa tapahtuva työ. Äm, varapuheenjohtaja Timmermans on kiinnittänyt sisäisen tarkastukseen erityistä huomiota. Minä olen tämän tilintarkastuksen kehityksen komiteassa jäsenenä ja me olemme pyrkineet tekemään töitä, jotta voisimme varmistaa sen, että sisäisen tarkastuksen havainnot johtavat toimiin välittömästi kyseissä olevissa pääosastoissa ja yksiköissä. Tarkastuksen kohteena olleet pääosastot ovat hyväksyneet nämä. Tämä on hyvin tärkeä seikka. Vuonna 2015 me saamme hyvin korkean Ähm, myönteisen vastaanottotason. Äh, vuonna 2015 pääosastot ottivat äh, sisäisen tarkastuksen huomiot äh, hyvin vastaan. Meillä on muutamia esimerkkejä siitä, kuinka prioriteetteihin keskittyminen ja suositusten toteuttaminen ovat vain muutamia tapauksia, joissa tilintarkastus voi parantaa meidän ähm, organisaatiomme toimintaa. Sisäisen tarkastuksen käyttää tehtävä työ ähm, liittyy vuotuiseen toimintakertomukseen äh, komissiolta, jonka te olette tehnyt saaneet. Aivan lopuksi haluaisin sanoa vielä muutaman sanon sen ähm, vakuutuksiin liittyen. Äh, komissio on vuonna 2015 vuotuisen äh, Ähm, talousarvion kohdalta ä, äh, toimintakertomuksessa ryhtynyt tiettyihin toimiin tässä yhteyksissä. Ä, äh, vakuudet äh, ovat tärkeässä roolissa, kuten myöskin vuotuinen arvio tässä yhteydessä haluaisin kiinnittää huomioon myöskin Euroopan unionin talousarvion suojeluun. Tässä kappaleessa näitä, kuinka komissio ryhtyy ennaltaehkäiseviin ja suojaviin toimiin. Te löydätte melkoisen yksityiskohtaista tietoa tästä kertomuksesta myöskin koskien yksittäisiä jäsenmaita. Mitä tulee hallinnon kehitykseen, kaikki komission yksiköt ovat sitä mieltä, että ähm, standardit ovat äh, toimivia, niitä toimeenpannaan tehokkaasti ja me jatkamme yhä yksinkertaistamista ja rationalisaatiota, jotta voisimme taata kustannustehokkuuden ja järjestelmämme tehokkaan toiminnan. Kaikkia yksikköjä on rohkaistu ähm, tarkastelemaan äh, sitä, ovatko heidän järjestelmänsä kustannustehokkaita ja tulosta tuottavia ja nyt kaikki komission yksiköt ovat pääosastokohtaiset väärinkäytöstä vastaiset periaatteet toimeenpanteet. Tarkoitus on tarkastella meidän työprosesseemme, kuten aikaisemmissa, aikaisempina vuosina. Kolmetoista lausunnon sisälsi varaumia, 33 varaumaa. Ähm, kuitenkin taso on vuoteen 2014 men- verrattuna laskenut hyvin menet- merkittävästi. Me kuitenkin tunnustamme sen, että lisätoimet ovat tarpeen äh, niissä yhteyksissä, joissa virhetasot ovat äh, systemaattisesti korkeat. Me olemme saaneet jälleen kerran teiltä viestin, jos meillä on Ähm, systemaattisesti korkea virhetaso meidän tulee mukaan, teidän mukaan kiinnittää tähän huomiota ja me todellakin teemme näin. Ja me myöhemmin tänä vuonna analysoimme tämän nimenomaisen ongelman. Luonnollisesti kaikki tiedämme, että virheiden ennaltaehkäisy on parempi kuin niiden korjaaminen. Ja tässä yhteydessä me olemme toteuttaneet ennaltaehkäiseviä toimia, erityisesti kouluttamalla tuen saajia, mutta myöskin keskeyttämällä maksuja. 6,8 miljardia, miljardia euroa vuonna 2015 äm, meillä oli keskeytettyjä maksuja. Jos nämä ennaltaehkäisevät toimet eivät toimi, korjaavia toimia tarvitaan, jotta äm, virheiden taloudellisia vaikutuksia voitaisiin vähentää, kuten esimerkiksi äm, puuttumalla käytettyihin järjestelmiin. Tämä on mielestäni äh, hyvin toimiva seikka. Me voimme palata näin ennaltaehkäisyyn ja nykyisessä sektorissa lainsäädännössä me olemme ottaneet mukaan lisätoimia. Nämä lisäkorjaavat toimet usein keskittyvät maksuja seuraavaan kalenterivuoteen, mutta niissä yhteyksissä, kun tilintarkastustuomioistuin on tuonut korkean virhetason esiin, me olemme toimineet ja me olemme tässä saaneet melkoisen paljon edistystä aikaan. 3,9 miljardia euroa, eli 1,7 prosenttia oli tämä taso vuonna 2015 luonnollisesti. Ähm, tämä koskee myös monivuotoista rahoituskehitystä, siksi me olemme tehneet töitä, että voisimme selventää, kuinka meidän korjaavat toimemme vaikuttavat ajan myötä siihen, että riskitaso laskee. Vuosina 2009-2015 taloudellisten korjausten mm, osuus oli kolme miljardia tai 2,2 prosenttia vuosittain, nyt se on 3,9. Me siis eh, todellakin takaamme sen, että korjaukset toimeenpannaan. Kun otamme tämän vaikutuksen seitsemän vuoden ajalta vaikutus on selkeä riskin lasku ja me olemme tarjonneet tästä riskistä lisätietoa. Tämä perustuu jäsenmaiden tarjoamaan tietoon, jäsenmaiden tekemiin tarkastuksiin ja monissa tapauksissa meidän omiin tarkastuksiimme liittyen jäsenmaiden tarjoamaan tietoon. Eli me ole varmoja siitä, että jäsenmaan tarjoama tieto on luotettava. Me teemme lisätyötä, että voisimme tätä arviota korjata. Ja voin kertoa, että riskitaso on 0,8 ja 0,1 välillä kokonaismaksuista. Tämä tarkoittaa sitä, että taso on korjausten tekemisen jälkeen materiaalisen olennaisen virhetason alla. Tiedän, että kyseessä ei ole aivan sama asia. Yksi kalenterivuosi on yksi vuosi. Me kunnioitamme tätä ja pyrimme virhetasoa laskemaan, mutta on tärkeää korostaa sitä, että kun me olemme saaneet kaiken tekemämme tehtyä, ähm, yh, jäännösriski on 0,8 ja 0,15 välillä vuonna 2015. Haluan siis sanoa, että me kuuntelemme tilintarkastustuomioistuinta, kuuntelemme teitä, kuuntelemme ä, ulkopuolisia toimintamme arvioijia, me keskitymme tuloksellisuuden varojen käytössä, me keskitymme talousarvion toimeenpanon ja luonnollisesti me otamme teidän huomioonne tar- tarkkaan huomioon ja otamme tämän vastuuvapausmenettelyn tosissamme. Kollegani ovat täällä paikalla, pääjohtajia tulee paikalle. Me kuuntelemme hyvin tarkkaan sitä, mitä teillä on sanottavanne. Kiitoksia. Ja, wir danken Ihnen und ich möchte auch nicht Kiitämme teitä, enkä haluaisi myöskään, tai haluaisin myöskin kiittää teitä ja palveluyksikköjänne näistä kaikista asiakirjoista, tämä sisäisen tarkastajan raportti ja vastuuvapausraportti vuodelta 2014. Ja sitten halusin pyytää erästä asiakirjaa, joka ei ole näissä meidän asiakirjoissa, niin tämä, tämä työasiakirja jota, joka kyllä täällä mainitaan meidän nettisivuillamme, mutta jota en löytänyt. Eli siis komission palveluyksiköiden työasiakirja. Siinä mainitaan osa yksi, mutta sitten varmaan on myös osa kaksi, joten lähettäkääpä sekin meille. Joten kiitoksia sanoistanne ja korkealaatuisesta työstä. Nyt esittelijän puheenvuoro Achim Zeller, Kiitos puheenjohtaja ja kiitos rouva varapuheenjohtajalle hyvin kattavasta raportista, jonka te meille esititte näistä neljästä kertomuksesta, jotka täällä ovat, jotka liittyvät vuoden 2014 vastuvapauden äh, seurantaan ja vuoden 2015 osalta varahallinnan äh, seurantaan. Niin, nämä mietin 2, 3 ja 4 olivat olemassa jo heinäkuussa – ja jotkut niistä ovat olleet saatavilla 24 tuntia, mutta kuitenkin olemme kestäneet kaikkea neljää kertomusta. Niissä on hyvin hyödyllistä, arvokasta tietoa. Ja jos kuitenkin vielä jotain kysymyksiä jää auki, niin kuitenkin voidaan asiaan vielä palata. Joka tapauksessa, kuten tuomioistuin aika ajoin toteaa, on ollut menestystä, mutta on vielä parantamisen varaa. Meidän valiokuntamme on vaatinut artiklan 32 kohtaa 5 uudessa rahoitusasetuksessa, että sitä rahoitusta sitä todella noudattaisiin, noudattaisiin tiukasti, jos virhetaso on liian korkea. Ja Rova varapuheenjohtaja, te olette ilmaiset sen, miten tätä tehdään. Miten usein tämä artikla on todella, miten sitä on sovellettu ja minkä maiden osalta? Jos artiklaa ei ole sovellettu, voitteko kenties sanoa, miksi sitä ei ole sovellettu? Valiokunta halusi myös, että komissio komission jäsenen osalta tutkii käytännössääntöjä. Tätä ei vielä ole tapahtunut. Jos ajatellaan viimeisimpiä tapahtumia herra Barroson ja Rova Cruzin osalta, tilanne on todellakin hyvin ikävä, koska komissio sitoutuu tässä korkeimpiin standardeihin, mitä ne konkreettisesti merkitsevät. Pyysimme komissiolta selvitystä siitä, miten se eri strategioiden pitkän tähtäyksen tavoitteita aikoo sopeuttaa. Valitettavasti vastaus tähän ei ollut kovinkaan konkreettinen, vaan hyvin epämääräinen. Olisimme odottaneet yksityiskohtaisempaa selvitystä. Tilintarkastuksen valvontavaliokunta tukee jo ainakin kolmen vuoden ajan tilintarkastustuomioistuimen vaatimusta siitä, että olisi tällainen käteisvirta ennakko, ennakointi, ennakkoarviointi 70 vuotta, ja jolloin katsottaisiin, mitä mahdollisia ylärajoja on ja miten tämä vaikuttaa erilaisiin velvoitteisiin. Ja nyt tässä vastauksessa on rajoituttu pelkästään nykyisen rahoituspuitteeseen, sen voimassaoloaikaan, aikaan, niin sitoudutaan pelkästään maksusitoumuksiin. Me pyytäisimme komissiota, että se julkaisisi kaikki maakohtaiset suositukset, jotka on otettu esille Euroopan talouden ohjausjakson puitteissa tai jotka tullaan nostamaan. Ja tämä, että torjutaan meidän vaatimuksemme tältä osin, sitä me emme ymmärrä, emmekä voi hyväksyä kollega Djabajova, jonka on estynyt. Hän joutuu johtamaan erästä toista kokousta. Hän korostaa mietinnössään sitä, että pitää keskittyä suoritukseen ja tuloksiin, ja sitten merkitsee sitä, että pitää olla tehokas arviointijärjestelmä, mutta arvioinnit todellisuudesta tulevat aika myöhään, eikä niitä voida enää huomioida silloin, kun luodaan uusia ongelmia. Niinpä rakennerahastokauden 2007-2013 arviointi ei tule olemaan saatavilla, jotta jaksoon 2021 alkavalta osalta, siis seuraavalta tukijaksolta se voitaisiin ottaa huomioon. Miten me voimme puolivälin arvioinnissa ottaa huomioon kokemuksiltaan saatu aiemmilta ohje tukijaksolta, kun vasta 20 prosenttia ohjelmista on lähtenyt liikkeelle. Mitä tulee tähän ulkoiseen tukeen ja sen hallinnointiin, ja joka on saatu Euroopan unionin lähetystöiltä, jotka liittyvät nimenomaan näihin arviointimekanismeihin. Tähän kertomukseen sen osalta ei ole mitään täsmällistä vastausta vielä komissiolta, ja sitä me pyytäisimme. Ja sitten vielä tästä seurannasta Philip Morrisin osalta tehtyä sopimusta. Komissio on vaatinut toimintasuunnitelmaa laittoman tupakan, tupakalla käytävän kaupan torjumiseksi. Me odotamme tätä toimintasuunnitelmaa edelleenkin. Sitä ei vielä ole nähty. Sitten vuonna 2015 hall, hallinto- ja taloudellisuuskertomus on hyvä, että kun nämä on yhdistetty, nämä osat siis – suorittaminen ja noudattaminen, kuten varapuheenjohtaja totesi, valitettavasti tämä hyväksyttiin aika myöhään, jotta tilintustuomioistuin olisi voinut sitä arvioida, mutta kollega Lazarulta, kuten olemme jo kuulleet, että olemme saamaan tällaisen yhteenvedon briefing-paperin tilintustuomioistuimelta tästä asiasta, mitä odotamme mielenkiinnolla. Se, että tehdään ero tulosten saavutetun ja todellisten vaikutusten osalta sitä ei vielä ole tehty. Kuitenkin äh, oli mielenkiintoista lukea, miten monia tuhansia työpaikkoja voitiin saada aikaan tämän nuorisotyöllistämisaloitteen yhteydessä. On mielenkiintoista nähdä, miten maakohtaisesti tämä vaikuttaa työttömyyslukuihin, jos nyt sanotaan, että luodaan lyhytaikaisia työllisyysmahdollisuuksia, kolmesta neljän kuukautta kestäviä, jotka enemmänkin ovat jonkinlaista harjoittelua kuin varsinaisia työpaikkoja, se ei voi olla oikea tie tämän kiireellisen ongelman käsittelemiseksi. Tämä oli siis minun kommenttini. Mitä tulee sitten toiseen osaan tätä kertomusta, mitä kiinnostaisi, miten pitkälti, pitkälti komissio on halukas ja miten se pystyy antamaan tällaisen yleisen luotettavuus- arvion. Meillä on nyt vain jokaisen pääosaston osalta tällainen luottavuuslausunto, mutta komissiolta kokonaisuudessaan ei ole tällaista luottavuuslausuntoa. Tämä on asia, joka tulevaisuudessa pitäisi saada niin, että komissio poliittisena elimenä budjettin osalta toimisi eri tavoin ja kantaisi vastuuta budjetista eri tavoin kuin tähän asti. Sitten tämä vuotuiskertomus vuonna 2015 ö, sisäisistä tarkaituksista, sisäisten tarkastusten keskittäminen 2015 pääosastojen sisäiset tarkastukset keskitettiin keskitetylle niin palvelulle, että kerroitte tätä kautta luot, saatiin 60 uutta virtaa, virtaa tätä varten myös. Ja te sanoitte, että tämä sisäinen tarkastus on yksittäisellä pääosastolla saavuttanut suurta hyväksyntää Mitä tuloksia tämä uusi järjestely on tuonut sen lisäksi ja mi- mitä tämän uuden palvelun ö, toimintakertomukset osoittavat? Tutkitaanko niitä, jotta lisätään niiden vaikutusta? Täällä on myöskin muita kysymyksiä, jotka liittyvät tähän Afrikan rauhanrahastoon. De pääosasto DEFCO on esittänyt varauksia tämän rauhanrahaston osalta, miten eh, sisäinen, mitä sisäistä sisäistarkastuksesta saatettiin tehdä, koska toimenpanevien virastojen osalta sitten myöskin on havaittu erinäisiä heikkouksia tässä suorassa hallinnoinnissa, kun on kysymys suora, tukien suorasta hallinnosta, mitä virheitä tässä on havaittu ja minkälaisiin toimenpiteisiin on ryhdytty. Mainitsitte myöskin nämä erillisrahastot. Sisäinen tarkastusyksikkö toteaa, että defco osalta pitää parantaa hallinnointia tämän, näiden erillisrahastojen osalta. Mitä vastauksia tähän on annettu, koska tämä on hyvin tärkeää, koska komissio suunnittelee, että tällaisia erillisrahastoja luotaisiin lisää. Ja lisäksi saatoin nähdä, että on luotu rahastoja, joilla ei käsitellä pelkästään Euroopan unionin budjetissa olevia rahoja, vaan voitaisiin käyttää myöskin muista lähteistä olevaa rahoitusta. Ja mitä olen kuullut, nämä tällaiset Troihan-rahastot, niissä ei ole saavutettu asettuja tavoitteita ulkoisten rahoituslähteen osaa, mitä voidaan tehdä, jotta nämä rahastot todellakin voitaisiin saada täysin aikaisiksi rakennettua ja vaikuttavalla tavalla toimiviksi – näiden rahastojen siis epävälisesti varvot, hallittujen rahastojen, kuten Afrikan rohan rahasto ja Galileon osalta on havaittu ongelmia erinäisissä valvontamekanismeissa ja muissa. Ovatko eri yksiköt tähän asti riittävän määrin näitä sisäisen tarkastuksen kommentteja ottaneet huomioon, reagoineet niihin. Vakavia valvontaongelmia on havaittu myöskin liittymisvälineissä eh, IPA osalta NEAR-pääosastolla, joka ei pysty osoittamaan tukea saaneiden maiden osalta riittävää raporttia siitä, minkälaisia suorituksia on tehty ja mitä on saatu aikaan ja miten tässä voitaisiin saada lisää tukea. Tällä sitten viher, vihertäminen maatalouspolitiikan alueella se on yhteishallinnon osalta ja siinä on todettu heikkouksia jäsenvaltioiden valvonta- ja hallintomekanismeissa. On puhuttu sitä vihertämisestä, mutta myöskin suoritukset ja ex ante ehdollisuuden valvontaminen eh, pääosasto osalta, samoin myöskin eh, työllisyyden pääosaston osalta ja tähän, mi, mihin tässä on ryhdytty hallinnon puitteissa ja sitten EU mm, budjetin suojelu. Pidämme hyvänä komission vuotuista raporttia siitä, miten suojellaan EUn budjettia. Tätä lastahan tehdään vuodesta 2011. Tämä antaa mahdollisuuksia korjauksiin ja myöskin antaa kuvan maantieteellisesti siitä, miten, mikä on valvonnan ja hallinnon ja laatu eri jäsenvaltiossa, mutta pitää kuitenkin esittää kysymys siitä, miksi aina samat jäsenvaltiot järjestelmällisesti joutuvat tekemisiin ongelmien kanssa – ja minua kiinnostaisi, miten korkeita ovat nettorahoituskorjaukset, miksi kohesiopolitiikan alueella. Miten nämä maat, jotka nyt vuosien ajan joutuvat eniten tekemään korjauksia, miten näihin maihin suhtaudutaan, miten tilannetta voitaisiin parantaa tulevaisuudessa. Harmillista on myös se, että pitkät menettelyt liittyvät siihen, miten varoja peritään takaisin vuoden 2006 eh, jakson loppuun saaminen on nyt tulossa kymmenen vuoden jälkeen. Rahoituksen korjauksien osuus on osoittautunut jälleen huomattavasti korkeammaksi. Miten eh, tapahtuu myöskin sen osalta, että eh, minkälaisia summia voidaan saada takaisin niin vuoden 2015 takana myönnetty väärinperustaminen varojen osalta – tämäkin vielä minulta tähän lisäksi. Kiitoksia siitä, että kuuntelitte. Ja, vielen Dank, wenn Paljon kiitoksia. Mitä yksikentyskohtaisemmiksi tämä menee, niin siinä tyhjemmäksi sali menee. Hyvä varapuheenjohtaja, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia esittelijälle erittäin äh, tyhjentävästä kysymys ja kommenttisetistä. Vastaan joihinkin niistä luvallanne ja sitten kollegamme niin voivat tässä mennä yksityiskohtiin. Minä en ehkä eh, tiedä näitä asioita niin tarkkaan kuin he tietävät. Eli minä ensin mielelläni käsittelisin tätä käytännesääntöasiaa. Se on tärkeä asia. Teillä valiokuntana on mahdollisuus tavata pääsihteeri. Se on asia, jota on pääsihteerin eh, tehtäväksi delegoitu. Ja me olemme hyväksyneet ja sitten uudistaneet käytännössääntöjämme jonkin verran tarkoituksena on soveltaa sitä ja tehdä päätelmiä soveltamisesta tietyn ajanjakson aikana, jotta sitten voisimme, jos tarpeen, ja koska maailma muuttuu nopeasti, niin se ehkä on tarpeen tehdä sopivat muutokset. Eli toisin sanoen me mielellämme sovellamme käytännössääntöjä ensin riittävän pitkään ja katsomme siltä pohjalta sitten, miten ne toimivat. Me olemme verranneet käytännössääntöjämme muiden eh, toimijoiden käytännössääntöihin ja se on yhteensopiva. Komissaarien vaatimukset ovat hyvin korkeatasoiset. Tämä on asia, joka kiinnostaa. Minä olin viime vuonna täällä valiokunnassa ja silloin puhuttiin tästä asiasta. Nyt siitä puhutaan jälleen. Ja meille on tietenkin tärkeää, että kaikki analyysit, joita tehdään, tehdään riittävän ajanjakson pohjalta. Kuten tiedätte, Vuonna 2014 käytännön sääntöjä muutettiin hieman. Meidän mielestämme olisi hyvä, että on vähän aikaa kulunut, jotta voimme sitten arvioida, mitä tehdä jatkossa. Useita asioita on nostettu esiin. Minä käsittelen nyt vain yhtä. Meillä on mahdollisuus keskustella tästä vielä uudelleen, mutta yksi asia, joka on nostettu esiin, on se, että se aika, jonka aikana komissaarien pitää kyytää lupa uuden toimen hyväksymiseen on 18 kuukautta. Meillä oli noin 44 pyyntöä edellisiltä komissaarilta viidessä tapauksessa. Tätä lupaa ei annettu ja silloin komissaarit eivät ryhtyneet tähän toimeen, joten tätä 18 kuukauden karenssia on sovellettu hyvin systemaattisella tavalla. Nyt keskustellaan siitä, pitäisikö tätä äh, jatkaa tätä ajanjaksoa. Näkemyksiä on erilaisia, sitä on harkittava tarkkaan. Meidän on ymmärrettävä, että jotta äh, komissaareiksi saataisiin nuoria ja lahjakkaita ihmisiä, niin heillä täytyy olla myös mahdollisuus äh, nähdä tulevaisuus itselleen. Onko 18 kuukautta sitten mm, se sopiva ajanjakso. Tarvitsemme vähän enemmän aikaa tämän arvioimiseksi. Tämä on minun henkilökohtainen, mutta myös instituutioni näkemys. Eivät käytännön säännöt ole kirjattu kiveen. Se on tietenkin muuttuva asiakirja, mutta tarvitaan riittävästi soveltamisaikaa, jotta voidaan tarkkaan arvioida, täytyykö muutoksia tehdä ja mitä muutoksia. Sitten on, ollaan kehitytty hyvin paljon tässä toisessa asiassa, jonka haluan esitellä tämä kassavirtaennuste. Minä, me juuri eilen esittelimme tämän väliaikaisen maksujen arvioinnin ja ennusteen ja katsoimme ensimmäistä kertaa koko tätä ajanjaksoa vuoteen 2020 asti. Ehkäpä te sanotte, että tämä on liian vähän, ehkä pitäisi katsoa pidemmällekin, koska kyllä me toteutamme hankkeita myös vuoden 2020 jälkeiselle ajanjaksolle. Minä tässä yhteydessä vain toistaisin sen lupauksen, jonka teimme, nimittäin, että me parannamme ennustekykyjämme. Eilen tämä tunnistettiin neuvostossa ja budjettivaliokunnassa. Me tulemme tekemään työntä sen parissa, että pystymme tekemään ennusteita myös pitkä, pidemmälle ajanjaksolle. Meidän suurin rajoituksemme tulee siitä, että me luotamme jäsenvaltioiden ja palveluyksikköjemme ennusteisiin. Ja jos nämä ennusteet tehdään niin, että ne ovat liian optimistisia, mm, tai no yleensä ne ovat liian optimistisia tai liian pessimistisiä, niin sitten se tietenkin vaikuttaa toimintaamme. Me omia analyysejämme varten – korjaamme näitä siltä pohjalta, minkä me olemme oppineet tulevan todennäköisesti toteen. Sitten maakohtaisista suosituksista kirjaan ylös teidän kysymyksenne. Minulla ei ole vastausta. Katson tässä kollegoiden pariin, mutta minulla ei varmaan ole vastausta tälle. Tänään välitämme tämän kysymyksen vastuuhenkilöille ja annamme teille vastauksen myöhemmin. Erittäin hyvä äh, asia oli tuo, että meidän arviomme tulevat myöhässä. Ne tulevat myöhään ei vain siksi, että me, emme niitä, että me haluaisimme, että ne ovat myöhässä, vaan koska meillä on tämä N plus 3, sitten kun täytäntöönpano on valmis, olemme jo pitkällä uudessa ohjelmakaudessa. Tietenkin me arvioimme niin paljon kuin pystymme ja integroimme suosituksia siltä pohjalta, mikä toteutuu, koska eivät kaikki ohjelmat toimi N plus 3, mutta me itse olemme sanoneet, että meidän täytyy korostaa enemmän arvioiden nopeutta, jotta arviot olisivat hyödyllisempiä, olet oikeassa, että väliaikaisarvioinnissa meitä rajoittaa se, että monet ohjelmat eivät ole vielä käynnistyneet ja ne, jotka ovat käynnistyneet, ovat hitaita, mutta ainakin nyt meillä on äh, suurin osa 2007-2013 arvioista ja erityisesti seitsemännen puiteohjelman kohesioarvio meillä on erittäin hyödyllinen. Siitä on paljon apua meille tässä väliaikaisarvioinnissa. Sitten tämä tupakan vastainen toiminta ja sen seuranta. Meidän filosofiamme tässä yhteydessä on sellainen, että tuetaan kansainvälistä järjestelmää, joka saisi aikaan hyviä tuloksia tässä asiassa. Ja tämä tarkoittaa erityisesti tupakkapöytäkirjan ratifiointia ja voimaanastumista. Meillä on uusi työohjelma ja olen kannustanut Olafin kollegoita edistymään niin paljon kuin mahdollista. Tämä keskitytään ratifiointiin EU:ssa, mutta vielä enemmän EUn ulkopuolisissa valtioissa. Me haluamme päästä 40. Te tiedätte, että me EUna olemme tehneet osamme. Me haluamme päästä 40 ja me haluamme tämän foorumin ja oman tupakkadirektiivimme olevan se foorumi, jossa toiminta tapahtuu. Te tiedätte tämän päätöksen, jonka olemme tehneet. Tietenkin me tunnustamme, että jos kun tehtiin päätös, että ei jatketa Philip Morris Internationalin kanssa, niin vaarana on lainsäädännöllinen aukko. Me tunnistamme tämän ja teemme työtä varmistaaksemme, ettei tämä aukko haittaa toimintaamme. Ja minä olen varsin luottavainen sen suhteen, että se työ, jota me teemme, vastaa teidän vaatimuksianne ja varmasti pystymme keskustelemaan tästäkin vielä yksityiskohtaisemmin. Te puhuitte henkilökohtaisella tasolla työpaikkojen kestävyydestä ja eh, niiden työpaikkojen kestävyydestä, jotka syntyvät meidän investoinneistamme. Tämä on asia, jonka me itse nostamme esille, kun on kyse laadukkaista menoista ja on jo toimenpiteitä, joiden avulla voidaan katsoa näiden työpaikkojen kestävyys. Ei siis ainoastaan se, että työpaikat luodaan, vaan se, että ovatko nuo työpaikat siellä vielä jonkun tietyn ajanjakson kuluttua. Minä näen, että tai sanoisin vielä erään asian sitten käynyt kollegoiden parin näistä erityisrahastoista ja hallinnosta. Tämän sanoin alustuspuheenvuorossani, me olemme kiinnostuneita tästä budjetin laadun näkökulmasta. Meidän tavoitteenamme on luoda sellainen hallinnon taso, joka on mahdollisimman hyvä on muita organisaatioita, jotka hallinnoivat näitä äh, takurahastoja, näitä erityisrahastoja. Me haluamme olla yhtä hyviä tai parempiakin kuin he. Eli tämä tarkoittaa, että meidän täytyy olla selviä äh, hallinnoidin suhteen. Me myös äh, toimimme eh, varmistaaksemme, että parlamentille sitä sopii se, mitä me teemme tässä asiassa. Tämä on vähän hankala asia ja ymmärrän tämän, mutta me yritämme käsitellä sitä, kun toimimme tämän instrumentin edistämisessä. Sitten rahoitus muista lähteistä. Me olemme tässä ihan lapsen kenningissä. Tämä on meille aivan uutta. Ja alussa lähestymme asiaa ehkä rehellisesti sanottuna vähän naivisti. Tämä mm, erityisrahasto on hieno asia, niin kuin Madad-rahasto. Se on, e, ajattelimme, että se on niin hyvä, että monet tulisivat sen päriin, kuten kärpäset e, lentävät hunajan luo, mutta se ei ole onnistunut. Markkinointistrategia e, ja tämä on yksi sen hallinnoinnin äm, äm, osa ja olemme nyt edistyneet tässä sitten, että saataisiin yhtä paljon määrärahoja kuin mitä me panemme eh, rahastoon, niin se perustuu tämän rahaston laadukkaisiin tavoitteisiin ja ohjelmointiin. Mutta me emme ole vielä saaneet lupauksia jäsenvaltioilta oikeudellisesti sitovalla tavalla, joten meidän ei pitäisi olla yllättyneitä, että rahaa ei ole, kun se ei kerran ole sitoavaa äh, jos on oikeudellisesti sitova velvoite rahat eh, panna, niin silloin ne rahat tulevat sinne. Olen hyvin vaikuttunut niistä ihmisistä, jotka työskentelevät tämän erityisrahaston eh, kimpussa. Eh, he todella ovat sitoutuneet tähän ja on saatu todellista edistystä aikaan varsin lyhyessä ajassa. Nämä olivat ne asiat, jotka minä itse halusin käsitellä. Ehkä viherryttämisestä voisin vielä sanoa. Minä en voi olla sanomatta mitään viherryttämisestä. Eh, ne, jotka eivät tiedä, minä olen monta vuotta käsitellyt ilmastonmuutosta ja olen ympäristöalan ihminen, joten en voi olla puhumatta tästä. Tämä on asia, joka integroimme budjettin ja valvomme sitä hyvin tarkasti kaikissa ohjelmissamme. Jos meillä on 20 prosentin tavoite, niin haluamme mennä pidemmälle ja me olemme vaatineet, että Esiriin laitettaisiin 50 prosentin tavoite niin, että voimme käyttää investointeja niin, että voimme siirtyä kohti vihreää taloutta. Ei vain siksi, että se on joku itseisarvo, vaan koska jos halutaan kilpailukykyinen talous, niin meidän täytyy olla eturintamassa, äh, kun äh, viherrytetään investointejamme. Nyt päätän puheenvuoron tähän. Nyt käännyn ensin vasemmalla olevan kollegani puoleen. Um. Minä aloitan. Tässä oli mielenkiintoisia kysymyksiä, jotka ovat melkoisen yksityiskohtaisia. Teen parhaani vastatakseni niihin. Aloitimme kysymyksestä Kyllä me nämä 60 lisävirkaa olemme saaneet uudelleen järjestelyyn jälkeen vuonna 2015 todellakin, mutta tämä ei tarkoittaa sitä, että me heti saamme 60 uutta henkilöä. Me rekrytoimme ihmisiä ajan kuluessa. Tämä on jatkuva prosessi. Me jatkamme sitä, mutta tämä tarkoittaa sitä, että me olemme saaneet äh, tuloksellisuudessamme melkoisen paljon äm, aikaan. Tämä tarkoittaa myöskin tarkastuksen osalta siitä, että ähm, meillä on ollut äh, mm, vajetta. Nämä ovat sellaisia palveluja, jotka ovat olleet äh, pääosastoissa jonkin aikaa, ja tällainen vaje on siis ollut olemassa sisäisen tarkastuksen ähm, suhteen, ja me olemme näitä lukuja kasvattamalla pyrkineet äh, tätä vajetta kattamaan ja varmistamaan sen, että minimi odotukset pystymme tyydyttämään. Konkreettisesti tämä tarkoittaa sitä, että me voimme äm, rajatun äm, vakuutuksen toimittaa pääosastoille vuosittain. Tämä liittyy sisäisen toiminnan vuosikertomukseen. Aikaisemmin sisäinen tarkastus antoi lausunnon sisäisestä valvonnasta. Nyt meidän työmme kattaa kaikki pääosastot. Me katsomme läpi kentän kaikkia pääosastoja ja yksikköjä. Tämä on uutuus vuodesta 2015 lähtien. Me toimitamme rajatun vakuutuksen, joka äh, siis laaditaan ajan myötä ähm, taloudellisessa toiminnassa. Tämä perustuu sisäisen äh, tarkastuksen yksikön ja aikaisempaan äh, pääosaston omaan tarkistukseen. Ja tämä tuottaa niin kutsutun rajaton vakuutuksen. Sillä otetaan aikaisemmat sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen huomiot mukaan. Me olemme ottaneet ne mukaan ja SN myötä. Me olemme hyvin aktiivisesti näitä avoimia suosituksia käsitelleet, äh, kun vuotuisia kertomuksia on tehty ja periaatteessa äh, liittyy siihen, mitä me teemme. Meidän huomiomme ovat johtaneet siihen, että pääosastot ovat esittäneet riskianalyysiin perustuvan varauman äh, näiden suositusten pohjalta. Erityisesti yksi tapaus kostaa DEFCO, energia- ja ilmastopääosasto, ja nämä pääosastot muutoin eivät olisi avainalueella varaamia esittäneet, mutta nyt ovat niin tehneet, koska me olemme tämän äh, rajatun vakuutuksen kontekstissa näitä suosituksia antaneet. 2015 oli ensimmäinen vuosi, jona toimimme näin. Me mainitsimme tämän Afrikan rauhanrahaston. DEFCO-pääosasto tässä yhteydessä on esittänyt myöskin varauman, se täytyy ähm, huomioida. Me olemme myöskin kattaneet tutkimusalan Tämä on yksi niistä lausunnoista, jotka me valmistelemme vuosittain. Me olemme nyt pääosastojen yleisen lausunnon tarjonneet tänä vuonna, mutta me myöskin tiettyjä sisältökysymyksiin keskittyviä suosituksia antaneita Tämä on sitä työtä, jota me teemme, jossa tuomme esiin erityisiä huom- erityistä huomiota tarvitsevia aloja. Yksi näistä oli se, että äm, tällä alalla virastot ovat hyvin riippuvaisia talousarvion toimeenpanossa. He, ne käyttävät suurin, suuren osan budjetista ja me tarkastelemme sitä, kun käytännössä nämä seikat sujuvat. Ja olemme havainneet, että riskejä sisältyy tähän prosessiin, riskejä sisältyy myöskin tähän yhteiseen tukikeskukseen, joka on luotu, jotta voitaisiin tutkimus- kentällä tukea äh, toimintaa, kun näitä eri ohjelmia toimeenpannaan. Me löydymme, löysimme siis äh, hallinnosta ja päätöksenteosta vajeita ja tarvetta parantaa äh, toimintaa myöskin tämän yhteisen tukikeskuksen osalta, jonka tarkoitus siis tukea eri toimijoita. Ja me myöskin havaitsemme, että nämä toimijat tarvitsevat eh, yksittäisiä toimintastrategioita. Ne toimivat tällä alalla, mutta ne tarvitsevat eh, tarkempia tietoja siitä, mitä niitä yritetään pitkällä aikavälillä. Sitten eh, trust fundeihin liittyen, kuten juuri mainittiin, jälleen kerran tämä on Äh, asia, jossa hallinto on avainkysymyksessä. Varojen käyttö, äh, vuotuinen kertomus äh, ovat sellaisia asioita, joita komitea tekee, mutta kaikki lahjoittajat eivät ole mukana ja kaikkien niiden pitäisi meidän suosituksien mukaan olla mukana tässä päätöksentekoprosessissa. Ähm, lahjoittajat eivät saa, eivät saa kylliksi tietoja. Me olemme tehneet avainsuosituksia näihin sekoihin liittyen. Meillä oli myöskin epäsuoraan hallintoon liittyvä yleinen kysymys. Tällä hetkellä pääosastolla ei ole muodollista valvontaprosessia. Tämä on seikka, jossa komission tulee varmistaa, että valvonta näissä kysymyksissä on riittävä. Tällä hetkellä äm, toimenpanevien elimien osalta valvovaa äm, prosessia ei ole. Kaikki suositukset, joita me olemme tehneet tällä alalla, äh, on hyväksytty ja toimintasuunnitelma on ähm, ollut ähm, arvio, arviossa hyväksyttävä. Sitten kysymys äh, NIE naapurustopääosastoon liittyen. NIER ei itse asiassa ole toimeenpannut äh, kylliksi puitteistoa, jonka myötä voitaisiin tuensaajamaiden osalta arvioida äm, tukea. Ja se ottaa täysin vastaan nämä suositukset. Tässä on selkeitä viitteitä siihen, että pääosastot hyväksyvät meidän suosituksemme ja meillä on hyvin vahva prosessi, jonka myötä voimme heidän toimintasuunnitelmansa arvioida. Me emme vain hyväksy sitä, mitä he meille esittävät. Me teemme hyvin tietoisia päätöksiä, hyvin tarkasti tarkastelemme siitä, mikä on toteuttamiskelpoista. Ja me myöskin olemme, annamme heille palautetta ja me itse asiassa olemme huomanneet, että pääosastot ryhtyvät toimimaan. Me emme lepää ennenkin. Me olimme saaneet aikaan tuloksen, joka on toteutuskelpoinen käytännössä. Sitten viheruttamiseen liittyvä kysymys. Jälleen kerran tässä avainkysymyksiä on se, että lainsäädännön prosessi tämän takana, se mikä itse asiassa oli jäsenmaille, avoin toimi tarjosi valtavan tulkintavaran, että aiheuttaa suurta haastetta pääosastoille tulkinnan alalla tehtävä valvonta jälleen kerran tarkastuksissa me tulemme seuraamaan mm, toimintasuunnitelmaa. Tämä koskee kaikkia muitakin esiin tuotuja asioita. Työasiakirjassa saatte paljon selvempää tietoa näistä yksittäisistä tarkastuksista ja te näette yksityiskohtaisen yhteenvedon avainsuosituksista, tärkeimmistä havainnoista ja siitä, mitä voimme odottaa. Toivottavasti tässä vastasin teidän kysymyksiin. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia oikein paljon ja pyydän anteeksi uh, Rova Gressel. Hän pyysi tätä uh, henkilökunnan työasiakirjaa aivan alussa ja tietenkin välitämme kaikki ne tiedot, jotka meillä on käytössämme. Ja sitten pyytäisin varapääjohtaja puhumaan. Olkaa hyvä. Kiitos minä aloittaisin kiittämällä kiitoksia, jotka koskevat asiakirjojen korkeaa laatua, joita olemme teille esittäneet. Me olemme iloisia saadessamme tällaisia kiitoksia. Mitä nyt tulee sitten esittelejät Sellerin esittämään kysymykseen siitä, miten sovellamme artiklaa 32 kohtaa 5 varainhoitoasetuksesta siinä tapauksessa, että virhetaso on jatkuvasti korkea. Sanoin, että sovellamme sitä jatkuvasti. Jos katsoo vuosittaisia toimintakertomuksia ja, ja hallinto- ja toimintakertomuksia voidaan nähdä, että jos virheet tietyllä alueella tai tietyssä jäsenvaltiossa jatkuvasti ovat korkeita, myös silloin kun on puolivälin tarkastus, voidaan nähdä, että otamme omaksemme viestit, joita me saamme Euroopan tilintarkastustuomioistuimelta, teiltä, neuvostosta, jotka liittyvät yksinkertaistamiseen, joka on paras tie eteenpäin – virheasteen alentamiseksi ja sitä on parempi myöskin toteuttaa käytännössä. Ja siksi olemme esittäneet monia yksinkertaistamisia, jotka ja me esitettiin siis menomaan poliivirastuksen yhteydessä, jotka liittyvät varainhoitoasetukseen ja myöskin sektorikohtaisiin sääntöihin. Tätä kautta me toivomme, että voimme hallinnoida paremmin virheiden riskiä. Tulemme toimittamaan teille kertomukset, joita olette pyytäneet, joita myöskin neuvosto on pyytänyt niistä toimista, joihin olemme ryhtyneet, jotta korke- jatkuvasti korkea virhetaso saadaan alhaisemmaksi. Keskustelussa, jota käytiin viimeksi vastuvausmenettelyn yhteydessä, jolloin te esititte tämän pyynnön, me korostimme sitä, että valitettavasti on viivästymisiä, jotka liittyvät uusien ohjelmien toimeenpanoon, siis 2014-2020 ohjelmiin, joten olisi hukan liian varhaista tehdä tällaisia kertomuksia, mutta olemme ottaneetkin nyt toisen suunnan. Me analysoimme virheet, jotka havaittiin jaksolla 2007-2013 ja tarkistamme, onko uusissa oikeudellisissa puitteissa ehdotuksia, jotka tehtiin puolivälin tarkastuksessa, tartuttu nimenomaan näihin ydinsyihin, joita näillä virheillä on. Jos ei, silloin ryhdymme lisätoimia, mutta kertomus, joka tullaan tämän, tänä vuonna myöhemmin toimittamaan, sisältää asiasta lisää tietoa. Toinen kysymys liittyi pitkän tähtäyksen tavoitteisiin. Milloin niissä ollaan konkreettisempia? Puolivälin tarkastus on askel siihen suuntaan, että saadaan konkreettisempia ehdotuksia pöydälle siitä, mitä pitäisi tehdä. Ja tietysti on myös uusi monivuotinen rahoituskehys, joka pitää esitellä ensi vuoden loppuun mennessä, jossa voimme mennä pidemmälle siihen suuntaan, että on konkreettisempaa pitkän tähtäyksen tavoitteiden toimeenpanoa erityisten ohjelmien ja politiikkojen tasolla. Mitä sitten tulee maakohtaisiin suosituksiin? Siinä meillä on konkreettinen vastaus liitteissä komission henkilöstön työasiakirjassa on liite, joka liittyy tiedotantoon, joka on annettu neuvostolle ja parlamentille. Ja siinä kohdassa viisi mainitaan, että Euroopan parlamentti kehottaa komissiota antamaan ohjeet pääosastoille julkaista kaikki maakohtaiset suositukset, jotka on julkaistu Euroopan talouden ohjausjakson puitteissa vuotuisissa toimintakertomuksissa. Me emme ole suinkaan torjuneet tätä suositusta, Ratselä. Me vain halusimme eh, täventää puitteita, joissa tämä koko asia organisoidaan, niin haluaisin myöskin eh, todeta vastauksesta seuraavaa. Tässä komission ty- henkilökunnan työasiakirjassa komissio ei yksity, henkilökohtaisesti, yksityiskohtaisesti tee maakohtaisia suosituksia, esittää esit, esitetään komissiolle ja ne hyväksytään muodollisesti neuvostossa keskustelun jälkeen asianmukaisissa komiteoissa ja neuvoston eri asianmukaisissa kokoonpanoissa ja toimeenpano tapahtuu maankohtaisten kertomusten puitteissa, jotka liittyvät Euroopan talousohjausjaksoon, jota tehdään vuosittain. Myöskin Eurostat julkaisee vuosittain päivityksiä kehityksistä, jotka liittyvät tärkeimpiin indikaattoreihin jotka liittyvät Eurooppa 2020-strategiaan. Ja sitten pääosastot raportoivat vuotuisesta toimintakertomuksesta ja siitä, miten ne ovat omalta osaltaan vain olleet osallisena talouden ohjauksen toteuttamisessa ja vuotuisessa kertomuksessa vuotuisessa toiminnassa, jotka ovat johtaneet maakohtaisiin suosituksiin. Esimerkki tästä on miksi työllisyyden pääosasto, mutta on myös muita tapauksia. Mitä tulee sitten ulkoisen äh, toiminnan yksikön äh, toimintapalvelun EME ER, e, e eli kysymys on reaktioista, jotka liittyvät kahteen äh, komissiojäsenen ja näitä osalta tulee järjestämään kuuleminen, joka järjestetään tästä asiasta. Sitten oli kommentti, joka Latseller, joka koski AMPR, että se tuli liian myöhään jotta komissio olisi voinut sen arvioida. Ja nyt rahoitusasetuksen mukainen kanteri ei salli sitä, että tuomioistuin tekee tiedostuksen tiedosta, joka sisältyy AMPRään. Tämä on myös tieto, joka on lähtevissä hallinnointikertomuksesta – me lupasimme vastauksessamme hallinnointikertomukseen, että me annamme tietoa niin pitkälti kuin mahdollista tilintostuomioistuimelle, jotta voidaan valvoa johdonmukaisuutta. Kuten puheenjohtaja varapuheenjohtaja Georgieva mainitsi alustavassa puheenvuorossaan, ongelma liittyy erityisesti määräaikoihin jäsenvaltioille antaa tietoa siitä, miten ne ovat itse toimineet hallinnossa ja siinä, miten ne ovat itse panneet toimeen Euroopan unionin budjettia. Siksi on tiettyä painetta, tiettyjä haasteita. Me analysoimme, se, analysoimme sen, miten näistä voidaan päästä niin, että tehdään mahdolliseksi antaa tilintustumille varhaisemmassa vaiheessa tietoa niin, että se voi katsoa johdonmukaisuutta nimenomaan tilintarkastustiedoissa. Esittelijällä oli myös kysymyksiä, jotka liittyvät tällaiseen yleiseen luotettavuuslausuntoon Euroopan komissiolta. Se on mainittu myöskin hallinnointikertomuksessa. Ja siinäkin jälleen kerran voin viitata siihen, mitä varapuheenjohtaja Georgieva sanoi, että on selkeästi todettu vuotuisissa äh, hallinto- ja suorituskertomuksissa, että kun nämä kertomukset hyväksytään, komissio ottaa poliittisen vastuun budjetin toteuttamisesta. Tämä viesti on hyvin selvä. Sitten tiedonanto Euroopan unionin budjetin suojelemisesta ja kysyitte erityisesti, miksi aina samat jäsenvaltiot esiintyvät tässä tiedonannossa. Tästä minun on sanottava, että jos todella analysoitte eri kertomuksia, joita on julkaistu vuosien saatossa, voitte nähdä, että on vaihtelua, joskus jopa hyvin tärkeää vaihtelua. Miksi meillä on tällaista vaihtelua? Siksi, että jos ongelma havaitaan, silloin käydään keskustelua jäsenvaltion kanssa toimintasuunnitelmasta, joka on välttämätön, ja sitten kun tätä toimintasuunnitelmaa seurataan ja vasta kun se on pantu toimeen, niin silloin esimerkiksi lykkäyksiä poistetaan, tapahtuu maksuja, ja tapahtuu myöskin rahoitusoikaisu, joka toteutetaan. Ja meidän suosittelemmekin sitä, että katsotaan aina monivuotisia lukuja, koska, koska siinä tällaiset yksittäiset tapahtumat eivät enää ole niin tärkeitä ja voi nähdä pitkän tähtäyksen analyysin tilanteesta. Mainitsitte myös kysymyksen tai asian, joka liittyy näihin nettooikaisuihin. Käydään jatkuvasti keskustelua nettooikaisuista ja tällaisesta poikittaisluvusta, jonka me annamme tässä vuotuisessa raportit kertomuksessa meillä on tällaista aina, tällaisia netto-oikaisuja maataloudessa, koska varat palaavat aina takaisin EU-budjetti, samoin kuin myöskin takaisinperintä. Meillä on poikkeus kohesion alueella, jossa jäsenvaltiot voivat korvata sellaiset kustannuksia, jotka eivät ole tukikelpoisia tukikelpoisilla. Ja tämä on se, joka on nähtävissä myöskin vaikutuksessa alueessa kehityspolitiikassa. Kysytte konkreettisen kysymyksen siitä, mikä on se summa, joka liittyy tällaisiin nettorahoitusoikaisuihin siihen, mitä tietostumistuun on havainnut ja pyyntöön jonka tämä valiokunta on esittänyt. Tämä tieto on sisällytetty tiedonantoon, joka koskee EUn budjetin suojelua tänä vuonna. Se on lähtävissä kohdassa 3.3.1 sivulla 18, ja sieltä löytyvät myöskin tiedot siitä, että summat netto rahoitusoikaisusta ovat 1,18 miljoonaa euroa takaisinperintä on vuodelta 2015 362 miljoonaa euroa. Toivon, että tästä nyt katoin kaikki kysymykset, joita, joita esitettiin. Kiitos. Ja, vielen Dank Ihnen allen dreien. Ich muss sagen, der ER... Kiitoksia kaikille teille kolle. Tämä EMR, minä sain tämän äh, muutama päivää sitten ja olen kiitollinen siitä, mutta eh, minulle ei ole aina ole ihan selvää, mm, saanko minä tämän itse eh, vain vai saavatko muutkin kollegat sen. Siksi en välittänyt sitä eteenpäin. Nyt tiedän, että saan sen välittää eteenpäin, joten kiitoksia tästä tiedosta. Usein on tämä ongelma, että me tiedä, kuka nämä asiakirjat kaikki sai, mutta tietenkin ne ovat kaikkien saatavilla ja tulette ne kaikki saamaan. Olen iloinen, että meillä tulee olemaan sitten myöskin KEFKO-pääosaston arviosta vielä kokous. Seuraavaa puhujalistalla on kollega Liberatski, olkaa hyvä. Pani przewodnicząca, przede wszystkim witam panią wiceprzewodniczącą. Kiitoksia. Minä haluaisin tuota, tervetulleeksi äh, Rova Georgievan lyhyen tauon jälkeen taas tänne. Olen tietenkin iloinen siitä, että olette täällä. Herra Zeller esitti jo useita kysymyksiä. Minä en nyt halua niitä toistaa mutta ryhmäni puolesta haluaisin esittää vielä seuraavat kysymykset. Ensinnäkin tämä, nämä käytännessäännöt. Hyvä komission jäsen. Meillä on tässä kaksi alaa. Te keskityitte nyt pääasiassa tähän 18 kuukauteen, mihin mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä, mutta meillä oli myös tapauksia, joissa viiden vuoden sisällä olisi pitänyt reagoida – kun henkilö vielä oli virassa. Eli tämä järjestelmä, tämä hälytysjärjestelmä, jossa komissaari on ehkä unohtanut ilmoittaa jotain, niin se ei toimi oikein kunnolla, on vain unohdettu. Ja tämä usein ärsyttää ihmisiä vielä enemmän. Sitten tämä käytännön säännöjen puitteissa esitetään vielä muitakin kysymyksiä, jos komissaarista tulee parlamentin jäsen ja hän saa tällaisen siirtymäkorvauksen 18 kuukauden aikana. Pitäisikö hänen sitten yhdistää kummatkin palkat, siis entinen komissaarin palkka ja edustajan palkka, Ymmärrän, te sanoitte, että joku on ehkä vielä nuori ja lahjakas ja meidän pitäisi pysäyttää näiden ihmisten urakehitystä, mutta meidän täytyy laatia selkeyttä, miten tämä pitäisi toimia. Toisaalta meillä on määräyksemme, toisaalta meidän on myös sovellettava näitä määräyksiä. Ja sitten usein käy niin, että vasta joidenkin vuosien kuluttua asiat päätyvät julkisuuteen ja sitten meillä on ongelma, hyvä varapuheenjohtaja. Kohesiopolitiikka sitten. Me olemme keskustelleet eri pääosastojen kanssa ja tähän liittyy eri asioita. Ensinnäkin, miten nämä määrärahat hallinnoidaan ja miten määrärahat 2014-2020 äh, käytetään. Vuoden 2015 jälkeen on käytetty vain vähän määrärahoja. Ja meitä kiinnostaa tämä tulos perusteinen budjetointi. Olemme kysyneet eri pääosastoilta, miten tämä vaikuttaa millainen ero on ähm, palautusvaatimusten ja todellisten palautusten välillä. Se on tärkeää meidän budjettimme kannalta. Ja sitten samassa yhteydessä, jos me sisäistämme sisäisen tarkastuksen, niin sitten haluaisimme nähdä myös tuloksia. Haluamme myös nähdä äh, tulostemme vaikutuksen ja tämä keskitetty sisäinen tarkoitus, onko sitten todellakin niin, että tämä meidän tuloksellinen työmme mahdollistaa sen, me olemme siis käyttön, antaneet tiettyjä määrärahoja yhdelle pääosastolle, joku toinen pääosasto sanoi, että me ole voineet tarkastaa sitä kunnalla sen on tehnyt joku toinen pääosasto. Ja loppujen lopuksi on niin, että Meillä on vain äh, varsin suurpiirteinen näkemys siitä, mitä halusimme saavuttaa ja mitä on saavutettu. Sitten on myös myöhästymisiä, kun on kyse monivuotista rahoitusnäkymistä. Usein kuulen, että nämä myöhästymiset johtuvat siitä, että meillä on äh, kapasiteetin puutetta. Ja sitten saamme kuulla, että että tämä kapasiteetin luominen ei ole mikään prioriteetti, että jäsenvaltiot, erityisesti ne, jotka haluavat ottaa vastaan nämä määrärahat, että niillä on tiettyjä vaatimuksia. Ja tämä kapasiteetti pitäisi rakentaa esirin puitteissa, mutta niin ei käy. Joten kysymys kuuluu, millaisia määrärahoja tässä tarvitaan, mitä tavoitteita halutaan saavuttaa. Ja siksi minä todellakin haluaisin teille tämän kysymyksen esittää. Ja sitten vielä kolmas asia. Me puhumme täällä jatkuvasti yksinkertaistamisesta. Mitä tapahtuu vajeelle ja mahdolliselle ylijäämälle? Miten käy vuoden 2015 jälkeen? Onko sitten niin, että jos meillä on liian suuri vaje, niin me ehkä leikkaamme joltain jäsenvaltioita määrärahoja. Näettekö, ja jos kyllä, niin millä aloilla määrärahojen leikkauksia tietyille jäsenvaltioille? Kiitoksia tästä teidän esityksestänne. Se oli kovin vakuuttava. Te olitte hyvin selkeäsanainen ja ymmärrettävä ja se ilahduttaa meitä. Kiitoksia. Hyvä varapuheenjohtaja, olkaa hyvä. Thank you for your, uh, kind... Paljon kiitoksia näistä ystävällisistä sanoista. Luonnollisesti tämä on henkilökunnan ansiota. He ovat tehneet äh, valmistelutöitä tätä päivää ajatellen. Minä täysin arvostan sitä, että tämä käytännön säännöstökysymys on jotakin, mitä meidän tulee käsitellä tulevaisuudessakin. Kyseessä ei ole kysymys, joka voidaan ratkaista kerralla lopullisesti. Luonnollisesti me olemme hyvin sitoutuneita työhön parlamentin kanssa tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Minä toin esiin sen, että meillä on käytännön säännöstö, joka heijastelee perussopimuksen vaatimuksia ja verrattuna jäsenmaihin ja muihin toimielimiin meidän standardimme ovat itse asiassa tiukemmat. Me uskomme, että on hyvin tärkeää, ja puheenjohtaja korostaa tätä, on se, että me toimeenpanemme käytännössä säännöstöämme ja että me opimme sen toteutuksesta. Tiedätte, että me olemme tiettyjä muutoksia tehneet käytännössä säännöstöön verrattuna menneisyyteen, ja tämä osoittaa sen, että me olemme avoimia muutoksille. Muutokset pyrkivät siihen, että säännöt olisivat helpommin ymmärrettävät ja kattavammat. Kun me tarkastelemme tilannetta tällä hetkellä, me voimme esittää itsellemme kysymyksen siitä, ovatko esiin tulleet kysymykset jotka ovat nyt tulleet julki, sellaisia, että ne johtuvat käytännössä säännöstön heikkouksista vai onko niille jonkinlainen muu selitys? Tällä hetkellä me uskomme, että käytännössä säännöstö tarjoaa selkeyttä virassa oleville henkilöille – minä tiedän, mitä minä voin tehdä ja tiedän, mitä en voi tehdä ja tiedän, kenen ottaa yhteyttä, jos minut kutsutaan ää, äh, johonkin kunnia toimeen. Meillä on hyvin selvä menettely, jota me kunnioitamme ja meillä on myöskin tämän menettelyn seurantajärjestelmä olemassa. Meillä on myöskin selkeys siitä, mitä tapahtuu, kun meidän toimikautemme päättyy 18 kuukauden ajan kaikki ammatillinen toiminta on sellaista, että entisten komission jäsenten tulee siitä ilmoittaa. Itse asiassa en ole laskenut kuinka monia tällaisia ilmoituksia on tehty, mutta 18 kuukautta kestävän kauden aikana 140 tällaista ilmoitusta on tehty ja näistä 40 ad hoc etiikkakomiteassa käsiteltiin. Ähm, sen roolihan on sellainen, että jos sen lausunto on kielteinen, komissio voi pyytää entiseltä jäseneltä selitystä, mutta näissä viidessä tapauksessa, jossa kanta oli kielteinen, entinen jäsen luopui kyseisen toimen harjoittamisesta. Eli meillä on siis selvyys tähän mandaattikysymykseen liittyen. Ja avoimuuteen liittyen emme voisi olla tämän avoimempia. Heti kun eti, eettinen komitea tekee päätöksen, se julkaistaan verkkosivuilla. Kaikki se sieltä voivat nähdä. Avoimuuden suhteen meillä siis on parasta mahdollista toimintaa. Sitten eturistiriita ilmoitukset, tämä on jokaisen komission jäsenen vastuulla. Sanoisin, että tässä mahdollisuus pyytää neuvoa luonnollisesti on olemassa. Kyllä meillä on mekanismi tätä varten, jos jokin henkilö ei ole varma, hän voi pyytää neuvoa. The, uh, clarity on lobbyists Olemme saaneet lobbaustoiminnasta selkeyttä ähm, heidän pääsystään ja toimistaan. Meillä siis on käytännössä säännöstö, joka itse asiassa on linjoilla kansainvälisten vaatimusten kanssa ja joka on tiukempi kuin muissa Euroopan unionin toimielimissä tai jäsenmaissa toteutettava käytännössä säädöstö. Luonnollisesti, ja toistaisin tämän, mikään tämänkaltainen asiakirja ole kiveen hakattu. Me tulemme luonnollisesti tulevaisuudessa tarkastelemaan tarkasti, kuten menneisyydessäkin, niitä huolia, joita on sen suhteen ilmaistu. Aina pohditaan ennakoimattomia seurauksia. Minä olen kuullut esimerkiksi, ja tällähän on oma merittinsä, tehdä tästä rajoitusta jokusta viiden vuoden pituinen. Sehän olisi mahdollista, mutta jos on nuori, tuottava yhteiskunnan jäsen, tulee valituksi komission jäseneksi ja viisi vuotta kautensa jälkeen joutuu rajoittamaan toimintaansa hyvin paljon, tämä saattaisi olla seikka, joka luo turhan esteen sille, että saamme kaikkein pätevimmät parhaat ihmiset komissioon. Tämä on kuitenkin seikka, joka meidän täytyy välttää. Meidän tulee tarkastella kaikkia seikkoja, tarkastella sitä, mikä nykytilanne on ja missä me haluamme olla. Meidän täytyy pohtia myöskin, onko tämä oikeanlainen väline puuttua juuri tähän ongelmaan. Uskoakseni te toitte esiin sellaisen asian, jonka suhteen en voisi olla enempää samaa mieltä. Toimeenpano, hyvä harkinta ovat kaikkein tärkeimmät asiat aina. Kohesiopolitiikkaan liittyen pyytäisin Manfredilta lisää yksityiskohtia vastaukseensa. Minä haluaisin tässä yhteydessä vain sanoa, että meidän täytyy olla tietoisia siitä, että kohesiopolitiikka hyödyttää suuresti niitä maita, joihin se kohdistuu, ja koko unionia kokonaisuudessaan. Ja tästä on hyvin selviä merkkejä. Me olemme saaneet vuosien 2007-2013 seurantakertomuksen. Kuitenkin meidän täytyy tunnustaa se, että prioriteettien määrittelyssä on ollut ongelmia, kuten myöskin projektien toteutuksessa ja luonnollisesti meidän työmme tarkoitus on parantaa kohesiopolitiikan tuottavuutta niin, että suorat tuen saajat hyötyisivät tästä, mutta myös niin, että unionin kilpailukyky hyötyisi tästä. Ja nyt menen näihin takaisin perintäkysymyksiin ja muihin kysymyksiin. Te esititte kysymyksen liittyen yksityisko- yksinkertaistamiseen. Tämä on aivan välttämätöntä. Varainhoitoasetus on tässä paras mahdollinen väline. Meillähän on puoliväliarviointi ensi vuonna tulossa ja meillä on ollut edustaja Busekin kanssa keskustelua siitä, kuinka voisimme kaikkein parhaalla tavalla tämän tavoitteen aikataulunsa täyttää. Miksi tämä on tärkeää? Tämä on tärkeää, sillä jos me haluamme tulevaan monivuotuiseen rahoituskehykseen vaikuttaa, meidän täytyy saada tämä työ ensi vuoden puoliväliin mennessä tehtyä, mutta se täytyy myöskin tehtyä niin, että yksinkertaistaminen on merkityksellistä eikä meidän taloudellista vastuutamme nakerra. Sitten budjettileikkauksen tämä liittyy Brexitiin, jos ymmärsin oikein, vai oliko näin? Background is Brexit to some extent. The next question. koskee Brexitia osittain, mutta sitten kysymys kuuluu, että jos on investointeja maksurahassa, niin tarvitsevatko maat tätä rahaa tai kenties, vai eivätkö kenties, ja pystyvätkö ottamaan vastaan vai eivät kenties. Tämä siis. Thank you, now I Kiitoksia, nyt ymmärrän. Kyllä, minä olen kohtuullisen optimistinen sen suhteen, että uusien toim- ohjelmien toimeenpano tulee nopeutumaan. Miksi minulla on sitten syytä olla optimistinen? Siksi, että kaksi seikkaa, jotka ovat johtaneet myöhästymisiin, ensinnäkin vanhojen ohjelmien toimeenpano ja vanhan rahan maksamiseen keskittyminen on yksi ja toinen on sertifioinnin mukauttaminen uusiin vaatimuksiin. Meillä on vanhojen ohjelmien hiljattainen päättämisjakso, joka on nyt tehty. Ja nyt sertifioivat viranomaiset ovat valmiina toimivaan. Toivottavasti siis vuosi 2016 tulee olemaan se vuosi, to underscore the significance. Tämä on muuten huono asia. En halua tätä nyt vähätellä. Me olemme jääneet äh, jälkeen viime vuodesta, kun tarkastelimme maksuaikataulua, mutta uusien ohjelmien toteutuminen jäsenmaissa on myös nopeutunut ja tässä vahvin ajava tekijä on se, että vanhoista ohjelmista ei saada enää rahoitusta. Nyt jos jäsenmaat haluavat säilyttää nykyisen tilanteen, koska vanhat ohjelmat ovat päättyneet, niillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoja kuin nopeuttaa uusien ohjelmien toimeenpanoa. Jos tarkastelemme maksujen tilannetta tällä hetkellä, me luotamme siihen, että niin kauan kuin me kunnioitamme globaalia maksumarginaalia vuosien varrella meillä ei ole ongelmia niin kauan kuin me kunnioitamme tätä. Siis se, mitä me emme tänä vuonna tai ensi vuonna käytä, siirtyy yleisen marginaalin, maksumarginaalin kautta seuraaville vuosille tänä, tämän ohjelmakauden aikana. Meidän ennustuksemme näyttävät mitään leikkauksia. Ei pitäisi tässä seurata. Luonnollisesti tämän jälkeen meillä tulee eteen kysymys Brexitistä. Minä en spekuloisi Brexitillä, sillä me emme yksinkertaisesti tiedä, mitä yhdistynyt kuningaskunta aikoo tehdä ja mitkä ovat sen toimien seuraukset Euroopan unionin talousarvioille neuvotteluiden jälkeen koska me emme tiedä, on parasta vain vetää henkeä. Meillä on tulossa hyvin pitkä neuvottelu, neuvotteluprosessi ja meillä tulee olemaan paljon aikaa arvioida se, mitä heidän toiveensa tarkoittavat ja kuinka ne vaikuttavat talousarvioon. Me nimittäin välillä äh, kuulemme, että meillä on se niin kutsuttu hard Brexit, kova vaihtoehto, ulos on ulos ja että meidän pitäisi olla valmiita markkinoilla maksamaan seurauksista. Erilaisia näkökulmia siis on ja niin kauan kuin nämä eri mielipiteet äh, ovat eriäviä meidän mielestäni tulee vain seurata periaatetta, että meillä on nyt olemassa talousarvio, jonka kautta me toimeenpanemme ohjelmiamme. Minä itse asiassa luotan siihen, että yhdistynyt kuningaskunta äh, pääministeri Thatcherin ansiosta neuvotteli erittäin hyvän sopimuksen heidän maksuosuutensa talousarvioon on pienempi kuin heidän äh, painonsa taloudessa. Se on merkittävä. En sano, että se olisi merkittävä, mutta uskoakseni 27 jäsenmaata pärjäävät kyllä, kun tilanne sitä vaatii. Sorry, I, I'm sorry, I still have, I still have four colleagues. Anteeksi, jos häiritse, minulla on vielä neljä kollegaa tällä listalla. Ja nyt kun 90 minuuttia on kulunut ja vain kaksi kollegaa on saanut puheenvuoron, niin seuraavana kollega Ashworth. Um, chairman, I want... Puheenjohtaja, minä haluaisin toivottaa tervetulleeksi varapuheenjohtajan nyt kun toivotamme tähän että tervetulleeksi, niin täällä on aivan uusi merkitys. Hän on ehkä pettynyt, mutta minä itse olen erittäin tyytyväinen, että me menettänyt teitä toiseen paikkaan. Tämä mietintö tuo todellista eh, osoitusta siitä, että edistystä on tapahtunut ja on oikein onnitella teitä ja teidän tiimiänne teidän ponnisteluistanne. Ja haluaisin eh, käsitellä joitakin kommentteja, jotka liittyivät eh, virheiden ja epäonnistumisten ehkäisemiseen. Me olemme varmasti täällä salissa kaikki samaa mieltä siitä, että mitä monimutkaisempi joku menettely tai prosessi on, niin sitä todennäköisempää on, että virheitä syntyy ja epäonnistumisia tapahtuu. Ja tässä yhteydessä eh, kiitän teitä teidän ystävästä kommenteistanne liittyen yksinkertaistamiseen. Olen aivan innoissani siitä, että eh, voidessani sanoa, että tämä valiokunta on hyvin sitoutunut yksinkertaistamiseen ja minun mielestäni se on tänä päivänä vielä tärkeämpää kuin mitä se koskaan aikaisemmin on ollut. Olen esittelijän kanssa kuitenkin samaa mieltä siitä, kun hän sanoi, että useasti samat virheet ja huono täytäntöönpano tapahtuu aina samoissa kohdin, oli kyse sitten jäsenvaltiosta tai toimesta. Masentava jatkuvasti toistuen aina. Ja varapuheenjohtaja, te sanoitte, että aivan oikein keskititte huomionne nimenomaan näihin jatkuviin heikkouksiin. Joten minun kysymykseni teille on, että mihin toimiin on ryhdytty? Olemme eh, keskustelleet aikaisemmin siitä, että jos heikkoudet jatkuvat, niin täytyy muuttaa prosessia tai mahdollisesti jopa keskeyttää menettely. Ja pyydän anteeksi, että Tämä on asia, josta juuri puhuitte ja sanoitte kyllä, että haluatte palata asiaan myöhemmin, mutta voisitteko ehkä valiokunnassa antaa meille tänä aamuna konkreettisen ehdot, esimerkin siitä, mihin toimiin on ryhdytty ja mitä tuloksia sillä on saatu? Kiitoksia. Toivottavasti eh, seuraavaksi saan kollega Sarvamaan puheenvuoron. Hänen täytyy lähteä. Petri. Ei. Niin, minun täytyykin eh, huolehtia muista asioista vielä, että varmaankin selviän tästä alle minuutissa. Minulla oli ensin kysymystä. Minulla on vain kolme asiaa, jotka haluan mainita. Minusta kaikella kunnioituksella tietysti kiitoksia, rouva varapuheenjohtaja, kiitos näistä tiedoista komission yksiköille ja hyvästä tähän mennessä tehdystä työstä. Mutta ensinnäkin me tarvitsemme ei pelkästään pysyvää, vain tiukkaa artiklan 32 kohta 5 soveltamista varainhoitoasetuksessa. Jos taso pysyvästi on korkea, meidän pitää täsmällisesti tietää, missä ongelmat ovat. Komissiolla on tähän ratkaisu. Ei pitäisi olla mitään epämääräisyyttä sen suhteen, mitkä maat ovat ne, joissa on ongelmia. Toiseksi, rouva puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sanoi, että komissio palaa kysymykseen maakohtaisen suositusten julkistamisesta. Huolimatta vastauksista, joita täällä on annettu 20 minuuttia sitten, me edelleenkin odotamme innolla lisää. Ja on todettava, että on ollut runsaasti aikaa vantaa vastauksia meidän pyyntöihimme. Ja kolman, lopuksi me tarvitsemme läpinäkyvyyttä ulkoisen tuen hallintokertomuksiin. Ei selvästikään ole oikeudellista perustaa järjestelmällisesti, korostan järjestelmällisesti luottamuksellisena. Kiitoksia. Hyvä varapuheenjohtaja, olkaa hyvä. Ja, die, äh, No, kysymys näistä jatkuvista heikkouksista. Ensimmäinen asia, jota me teemme, on, että me tunnistamme nämä alueet ja sitten teemme työtä palveluyksiköiden kanssa, jotta valvontajärjestelmät huomioivat nämä. Yksi konkreettinen esimerkki, yksinkertaistetut maksumenettelyt. Sitä sovelletaan menestyksekkäästi ja se on johtanut eh, järjestelmällisesti virheiden vähenemiseen. Sitä ei voida soveltaa kaikissa tapauksissa. Me huomasimme, että esimerkiksi pienet tutkimushankkeet siellä oltiin sitä mieltä, että tämä siirtyminen johtaa jopa mahdollisesti määrärahojen menetykseen. Ne olisivat mieluummin raportoineet, jotta ne olisivat saaneet korvaukset niin, että enemmän ohjelmarahaa menee ohjelmaan eikä hallintoon. Mutta ää, tämä on yksi konkreettinen esimerkki, ehkä kollegani haluavat vielä täydentää. Sitten 32.5 artikla se on eri maissa, eri aloilla, eri aikaan eh, tietojen pohjalta. Mutta se, mitä te sanotte, että on jonkinlaista johdonmukaisuutta ja siinä täytyy erotella nämä eh, toistuvat ja sattumanvaraiset. Eh, kyllä, kirjan tämän ylös ja katsomme tätä tarkkaan. Sitten maakohtaisista suosituksista me katsomme niitä sillä silmällä, että mitä siellä tehdään ja mitä suositetaan alakohtaisten ohjelmien tai budjetin valvonnan näkökulmasta, mutta valitettavasti tänä päivänä en voi tarjota enempää palaamme asiaan, keskitymme siihen, ellei sinulla ole jotain parempia ehdotuksia, niin eh, kuten tiedätte, ECFIN on pääpalveluyksikkö ja katsomme sitten kollegoiden kanssa, mitä voimme tehdä. Ja sitten luottamukselliset tiedot. Kysymys oli, että ei pitäisi pitää luottamuksellisena sellaisia tietoja, jotka voidaan julkistaa. Eli meidän päätoimintamallimme on se, että me annamme tiedot. Ja kuten eh, puheenjohtaja tietää, me olemme yrittäneet harjoittaa tätä johdonmukaisesti sekä budjettivaliokunnassa että muissa eh, palvelu- yksiköissä, mutta peruslähtökohta on se, että tiedot annetaan. Ja, danke schön. Kiitoksia. Seuraava puhuja listalla on kollega Ajalla, mutta hän ei ole juuri täällä. Se on hyvä minulle, koska se on minun vuoroni sitten. Niin. Kiitoksia että lähetätte meille tuon henkilökunnan asiakirjan, mutta sisäinen tarkastus tekee raportin kollegiolle vuosikertomuksestaan. Se on erilainen kuin se, minkä me saamme ja nyt varainhoitoasetuksen mukaan me voimme sitä vaatia sen mielellämme tekisimme. Pitääkö me, riittääkö se, että teemme sen suullisesti vai täytyykö tehdä myös kirjallisesti, sitten teemme sen kirjallisesti. Sitten äh, budjettipääosasto jaetaan kahteen pääosastoon. Niinkö? Ymmärsimmekö tämän oikein? Kaksi pääosastoa yhdestä. Ei, sitten te olette oikeassa ja minä en. Hyvä. No sitten sekin on selvitetty. Sitten on, tulee vain yksi varapääjohtaja lisää. Mehän olemme nähneet, että on aika paljon varapääjohtajia, uusia virkoja, joita on luotu. Kysymys kuuluu, voimmeko saada kokonaiskuvan siitä, kuinka paljon uusia varapääjohtajia meillä on vuonna 2015, koska he ovat tietenkin se kerma ja kustannukset ovat äh, korkeat ja olisi hyvä, jos voisimme saada selityksen, miksi me nyt tarvitsemme tätä henkilöä, kun äh, henkilöstöä vähennetään viidellä prosentilla ja miksi häntä ei aikaisemmin tarvittu. Voitte keksiä siinä jotain, tulemme tarkastelemaan asiaa kriittisesti. Ja sitten äh, tilintarkastustuomioistuimen raporttia ja haluaisin käsitellä ja pyytää anteeksi kollega Lasarolta, kun hän ei ole saanut puhua. Mutta raportti on mielenkiintoinen, koska meidän varainhoito-ongelmamme suurenevat vuosi vuodelta, eivätkä pienene, vaikka komissio yrittääkin saada aikaan järjestystä. Meillä on kahdeksan korjaavaa talousarviota. Se on noussut kuudesta kahdeksaan, jos ei huomioida joulua ja lomakausia, niin sitten meillä on melkein joka kuukausi yksi tällainen. Eikö hyvä varapuheenjohtaja voitaisiin luopua koko vuosi budjetista? Sehän yksinkertaistaisi asiaa huomattavasti, koska eh, yhä useammin eh, yksittäisissä otsakkeissa on monivuotisten rahoituspuitteiden ylin katto mm, merkittynä. Tämä olisi siis valtaisa yksinkertaistus. Tämä on ihan vakavasti otettu tava ehdotus. Minä talousarvoin valvijana näen tämän kyllä kriittisenä. Ja sitten haluaisin eh, palata vielä yhteen asiaan. 339 miljardia ehm, ralleja. Eh, tästä mä ei ole komission syytä, mutta kyllähän meillä nyt joku suunnitelma täytyisi olla. Eli mikä on mahdollista tilintarkastustuomioistuimen tarvitsee, että me tarvitsemme, sanoi, että me tarvitsemme maksuarvion, mutta mitä me teemme, jos jäsenvaltiot eivät pysty näitä määrärahoja aikaisemmin kuluttamaan? Tällä hetkellä ajanjakso on yleensä neljä vuotta. Summat ovat varsin pieniä, mutta kyllähän tästä syntyy suuria summia, joten olisi mielenkiintoista, jos sisäinenkin tarkastus voisi pohtia, miten tätä voitaisiin vähentää. Sitten onko sisäisellä tarkastuksella yleiskuvaa siitä, kuinka monta hanketta on rahoitettu vuosina 2007 2013 rakennerahastoista. Tämä luku olisi mielenkiintoinen, koska aluekehityspääosasto sanoo, että niitä on yli miljoona. Ja sitten on kyllä kiinnostava tietää, että kuka niitä kaikkia valvoo. Onko teillä siis kokonaiskuvaa siitä, kuinka monta näitä hankkeita on, joita on rahoitettu rakennerahastosta? Kiitoksia, olkaa hyvä. Uh, we, uh... Kiitoksia. Me toimitamme tämän kertomuksen. Katson kollegaani, niin meillä ei ole nyt kirjallista pyytöä, joten me otamme tämän pyyntönä, joka meille esitetään varapääjohtajien liittyen. Me olemme hyvin tarkasti arvioineet heidän johtajakapasiteettiaan ja me olemme havainneet, että varapääjohtajat toimivat tavallaan jotain ei ole hyvin systemaattisesti johdonmukaisesti määritelty eri pääosastoissa. Eli me haluaisimme systemaattisemman varapääjohtajan tehtävän määritelmän, että voisimme analysoida ähm, työtä ja sitä, mitä meidän pitäisi tehdä, että me voisimme varmistaa vahvan johtajuuden. Tässä budjettipääosaston mainitsin esimerkkinä ja voin mainita sen, koska se on yksi minun pääosastoista, niin me olemme luoneet synergiahankkeita, joiden myötä odotamme saavamme vahvoja säästöjä, mutta ne vaativat hyvin vahvaa johtoa. Me olemme tiettyjä tehtäviä pienentäneet esimerkiksi regiopääosastolta. Me vähennämme johtoa, sille meidän tuntemuksemme on se, että se on paisunut tarpeettoman suureksi. Meillä on tiettyjä neuvonantajien tehtäviä mm. jotka on korvattu varapääjohtajilla ja meidän tarkoituksemme on puuttua tähän lyhyellä aikavälillä. Me olemme hyvin vahvasti myöskin hallinnon sukupuolitasapainoon keskittyneet aloittaessamme. Meillä oli vain neljä naispuolista varapääjohtajaa. Tässä yhteydessä voidaan puhua ura näköalan puutteista. Me olemme nyt kaksi lisää nimittäneitä. Haluaisin korostaa siihen, että nimitykset eivät äh, perustu sukupuoleen, vaan pätevyyteen. Jos meillä on kaksi ehdokasta, mies ja nainen, niin he ovat yhtä päteviä. Ähm, tai jos mies on pätevämpi, hänet nimitetään, mutta jos he ovat yhtä päteviä, ähm, tai nainen pätevämpi nainen nimitetään. Minä käytän aina omaa pääosastoani esimerkkinä ähm, tässä yhteydessä Ähm, Silvano oli kaikkein pätevin. Mietin, meillä on äh, yksi johtaja, joka ei ole vain mies, mutta hän oli belgialainen mies, koska hän oli kaikkein pätevin henkilö. Hänet nimitettiin. Pätevyys on siis kaikkein tärkein tekijä, mutta meillä on myöskin 40 prosentin ää, ähm, tavoite, joka tähtää siihen, että meillä olisi tasapainoisempi, tuloksellisempi henkilökenttä. Me olemme tarkkaan tarkastelleet kaikkia näitä seikkoja aina, kun jokin toimi täytetään. Nyt voisin mainita yhden yksikön Skikin. Skikissä oli vain pääjohtaja, mutta Skikin luotiin uusi äm, toimi, hallinto, conference management, eli konferenssitilojen hallinto – on. Se on tällä hetkellä kalliimpaa kuin sen pitäisi olla. Me haluamme vähentää näitä kuluja. Me olemme luoneet eh, tämän tavoitteen nimenomaiseksi vastuuhenkilöksi varapääjohtajan. Ja kun tämä on saatu toteutettua, kun meillä on toimiva konferenssihallinto, me otamme tämän tehtävän pois. Voin antaa vielä lisätietoa tähän liittyen. Meillä on Anteeksi, tässä oli sisäisen tarkastukseen liittyviä seikkoja. Annan puheenvuoron kollegalle. Just to pick up on... Niin, tarttuakseni kommentteihin, Palasin hiukan ajassa taaksepäin. Me tämän vuoden 1995 siis asiakirja, joka on henkilökunnan asiakirja, ja se on olemassa jo Oileksissa, mutta ei vielä parlamentin verkkosivulla, mutta, mutta tämä 1993 joka on sisäinen kertomus. Meidän ei tarvitse saada kirjallisena pyyntöä tästä, mutta tämä vain virallisesti. Niin. Mitä tulee sitten näihin käynnissä oleviin hankkeisiin? Meillä ei ole tätä koska, tarkastusyksikössä, koska me tutkimme näitä pääosastoja, mutta uskon, että varmastikin voit itse antaa tietoa siitä, mitä on. Voimme auttaa teitä siinä, mutta meillä ei ole tätä tietoa omassa tietokannassamme. Thank you, Vice President, and thank you, Chair, on the RAL. The... Kiitos näistä ralleista. Se on 217,6 miljardia euroa, ei 300 39 miljardia. Ja tätä on käsitelty pitkän tähtäyksen kassavirta ennakossa. Ja tämän rahoituskehyksen loppuun saakka on myös sitä, miten paljon voidaan peruuttaa, miten paljon johtaa maksuun ja niin edelleen. Totta kai tämä asia täytyy ottaa esille sittenkin, kun uusi rahoituskehys otetaan esille. Jos sallitte, Herra Sarmaa lähti jo täältä, mutta <clears throat> me emme pelkästään tee työtä jatkuvasti artiklan 32 kohdan 5 osalta. Me teemme johdonkaisesti työtä sen mukaisesti, erityisesti näiden asioiden yhteydessä. Ja paras todiste tästä ovat <clears throat> varaukset, jotka liittyvät vuotuisiin toimintakertomuksiin, koska niissä selkeästi todetaan, missä ovat ongelmat, mitä ne ovat ja mitä me olemme tehneet ongelmista selviämiseen ja mitä ovat olleet tulokset. Kiitos. Vielen Dank. auf der Paljon kiitoksia. Seuraavana kollega Ajala. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää komission varapuheenjohtajaa ja hänen henkilöstönsä läsnäoloa. Haluan myöskin kiittää kollega Zelleriä siitä mielenkiinnosta, jota hän osoittaa ja haluan myöskin kiittää yhteistyötä, jota hän harjoittaa meidän varjoistelijoiden kanssa. Haluaisin puhua äh, tulen osalta, että sanoisin, että näyttää siltä, että tänä vuonna, mutta nämä no, vanhoja asioita edelliseltä vuosilta, niin kuin tiedätte, tämä valiokuntahan on, on silloin oikeus tutkia petoksia ja ongelmia myöskin tulen osalta. Näyttää siltä, että edelleenkin on vuoden 2015, ei ole ratkaistu ongelmia, jotka liittyvät siihen, jotka liittyvät tullikysymyksiin jäsenvaltioiden kanssa. Jossakin tapauksessa mukaan luet, luettuna sellaisia, joita on istettu, joita itse komissio on ottanut esille ja myöskin tietoisuustuomioistuin. Ja mikä on siis näiden talouden vaikutus, millä tavoin seurannassa, koska tämä on se, joka meitä mietittää, kun puhumme nyt tässä vastuullisesta vuotta 2014, millä tavoin on parannettu tätä tilannetta. Sitten vuosikertomuksessa tilintarkastustuomioistuimelta on siitä, että on tällaisesta Euroopan budjetin osalta siitä, että on tällaista suoraa tukea. Siinä on vähennystä, joka on tapahtunut Euroopan investointipankin suhteen. Ajattelen sitä, miten tällaista toimitaan näissä budjetin marginaalin osalta, mutta miten voidaan siis tällaista vaikeuksista ja parantaa siis tätä budjettia myöskin rahoitusvälineet, niistä on puhuttu, mutta niin kuin sanottu, on myöskin meidän kertomuksessa hyvin selkeitä kommentteja asiasta myöskin viime vuoden osalta, millä tavalla siis ollaan nyt asettamassa jonkinlaisia rajoja tälle, koska jotkin komission jäsenet itse säätelevät näitä, joten, mutta liikenteen osalta tätä siis sitten takaisin perintä. Minä haluaisin kysyä teiltä takaisin perän osalta minusta, niin, tehän olette esittänyt erittäin hyvin haluan kiittää sitä, että toimeenpanon kuluessa tämän siis vuoden aikana viime kerissä tapahtuu takaisinperintää, joka merkitsee suurempaa suojelua. Ja minä uskon, että lopulta kansalaisen täytyy tietää ja takaisin perintään, mikä, mikä näistä on tällaisia. Mutta jos meillä parlamenttina haluamme, olen sanotaan joustavuutta, niin se liittyy myös tähän. Miten sitten tulee näihin ja niistä neuvottelemiseen? Jäsenvaltioiden kanssa on tämä tällaista palautumista tähän asiaan. Nyt me todella budjetin, budjetin osalta me oletamme, että tätä tapahtuu, mutta tämä se palaa takaisin kansallisiin budjetteihin, jotka ovat kantamaan osan tästä omasta rahoituksesta, omasta rahoituksesta, siis joka tavallaan eh, tämän oikaisun kautta katoaa. Millaisella väli, mikäli voitaisiin kuvitella, jotta tämä olisi sellainen, että se vaikuttaisi enemmän sitten äh, me tällä muuhun puhutaan tästä name and shame toiminnasta, mutta miten varmastikin voisi olla sellaisia teoreettisia soveltamisia poliittisia asioita, erikseen, mitkä jotka voisivat auttaa meitä, kun neuvotellaan asioista, mutta siis kansalaisen osalta, että siis, miten voitaisiin neuvotella siitä, että millä tavalla voitaisiin sisällyttää tämä perintä niin, että ne eivät katoaisi eh, tästä unionin budjetista, jota te suojelette, vaan että, että jos sitä ei käytä toisaalta, niin äh, ne hyötyisivät, hyötyisivät kansalaisia tai haittaisi siksi, että varahoina on huonosti hoidettu kansallisella alueellisella tasolla hallitusten toimesta. Voitanko työstää niin, että tämä olisi tehokkaampaa ja antaa siis sysäyksiä hallituksille kansallisella alueellisella tasolla ja organisaatioille, että parantaisivat äh, ohjelmointia siinä, miten varoja käytetään. Ja sitten horisontti 2020. Teollisuus on tehnyt erilaista työtä, sitä täytyy tunnustaa, joka on, se on havainnut hyvin, tärkeä, hyvin tärkeä osa budjettia, joka on kasvanut huomattavasti. Ja vastaukset, joita on saatu komission taholta, minusta ovat hyvin huolestuttavia – niitä joskin tapauksissa ei haluta antaa vastausta, jotka liittyvät tällaisiin suosituksiin, joita tilastomistoon on esittänyt. Tällaista keskustelua, jota on käyty tästä hoidosta 2020 vuonna 2015, että ei olisi ratkaistu ohjelmia ja ei ole hyvä, että saamme tämän tyyppisiä vastauksia. Ja sitten vielä pyytäisin, että kun komissio sen muida tulee keskustelemaan meidän kanssamme, niin puhumme sitten tässä, mutta Pyytäisin Georgieva, että, että komission yksiköt vastaisivat silloin, kun se on välttämätöntä. Varapuheenjohtaja, olkaa hyvä. I would, uh, take the... Otan rahoitusvälineisiin ja sitoumuksiin ja nettokorjauksiin liittyvät kysymykset ja pyrin horisontti 2020 kin vastaavaan, mutta ehkäpä kollegani pystyy vastaamaan tähän paremmin kuin minä itse. Minun täytyy myöntää, että en täysin ymmärtänyt ensimmäistä kysymystä. Quite understand the... income. Ahaa, tulo. Ahaa. Eli rahoitusvälineisiin liittyen aivan aluksi. me käytämme rahoitusvälineitä, kun se on tarpeen. Emmekä niitä käytä, kun ne eivät ole soveltuvia. Me emme koskaan menisi sellaisen suuntaan, että me mm, rahoitusten myöntämistä erilaisilla ei-soveltuvilla keinoilla, kuten lainoituksella, korvaisimme, mutta mutta kun tämä on sopiva, me voisimme käyttää ähm, rahoitusvälineitä vipuvälineenä niin, että voisimme tukea taloutta, luoda kasvua, työpaikkoja. Voisin antaa tässä käänteisestä rahoitusvälineestä esimerkin, siis esimerkin siitä, kun niiden käyttö ei ole soveliasta. Puoliväliarvioinnissa me katsomme verkkojen Euroopan rahoitusvälinettä ja jaamme sen kahtia. Yksi osa liittyy suoraan rakennusosioon. Se on osoittautunut olevan tuloksellinen ja toinen osa, tämä lainoitusosioverkkojen Euroopasta. Tämä toinen osio mielestämme ei ole soveltuvaa välineen käyttöön, mutta kuitenkin välinettä valitessa täytyy aina olla varovainen vaan mielipiteemme. Meidän pitää aina pyrkiä rahoitusvälineitä käyttämään tehokkaalla tavalla. Tässä yhteydessä tarkastukset, sisäiset tarkastukset ja tilintarkastustuomioistuimen tarkastukset ovat luonnollisesti hyvin hyödyllisiä. Takaisin suhteen luonnollisesti täydellisessä maailmassa meidän ei pitäisi periä kovinkaan paljon takaisin, sillä ennaltaehkäisevät toimet vähentävät takaisinperinnän tarvetta. Kuitenkin takaisinperintä on osoittautunut olevan erittäin hyvä kimmoke tuloksellisuuden parantamisessa ja luonnollisesti se on perusteltu erityisesti, kun kyseessä on toistuva tai korkean tason virhe. Kuten tiedätte, me voimme toteuttaa takaisinperintää ja sitten sen jälkeen uudelleen arvioida, voiko joku muu ohjelma ottaa tämän rahoituksen vai teemmekö me nettokorjauksen? Me emme nettokorjauksiakaan pelkkää luonnollisesti. Ja meillä on myöskin korjauksia, jotka voivat johtaa sitoumuksiin tässä yhteydessä me parlamentin tuolla myöskin ehdotamme, että sitoumuksia kirjoitettaisiin niin kutsutusti uuden kriisivarannon kautta. Jos tämä hyväksytään, no sitä emme vielä tiedä, mutta jos tämä hyväksytään, takaisin perinnän budjettia vähentävä vaikutus pienenisi. Luonnollisesti nämä eivät vastaa aina toisiaan, en näin sano, mutta tällainen riski on olemassa. Horisontti 2020 liittyen minun tuntemukseni on sellainen, että meidän tulee tunnustaa, että riskin hallinta innovoinnin alueella on oma tyyppistään toimintaa meidän täytyy sietää innovoinnin osalla epävarmuutta enemmän. Jos ajattelet, että meillä olisi sellainen vaatimus, kuten ennen oli, että startup-yritys saadakseen tukia Euroopan unionin ohjelmista joutuisi osoittamaan ähm, toimintansa toimivuuden menneeltä jaksolta. Eihän tällainen ole mahdollista. Meidän täytyy sietää tuntematon tässä yhteydessä siis hiukan enemmän, sillä innovoinnit tapahtuvat juuri tässä ympäristössä. Kuinka paljon riskin sietoa voimme sitten harjoittaa on aivan eri asia ja tässä varmasti voitte herra Moidasin kanssa käydä hyvin hedelmällistä keskustelua aiheesta. Innovointi kuitenkin luonteeltaan on ennakoimattomuuden ja tuntemattomuuden alaa. Ja minusta tuntuu, että jos olemme liian tiukkoja ja tällä alalla äh, liian tiukkoja vaatimuksia asetamme, me ja tässä huomaatte, te nyökkäilette. Kommentti ilman mikrofonia. Ah, okay. Well, uh, look, clearly I'm, I'm venturing in an area. Selvästikin nyt harhailen sellaiselle alalle, jolla en ole kaikkein paras äh, henkilö vastaamaan kysymykseen, niin jätän tämän komission sen Moidesille, kun hän tulee vierailemaan tänne. Kommentteja ilman mikrofonia. Die Antworten der Kommission sind niin, komission vastauksethan ovat meille äh, jatkuva aihe ja te varmasti pidätte tämän ja pohditte tätä sydämessä, niin minä haluaisin mennä tähän 339 äh, miljardiin. Tässä osa on ralleja, ja osa on sitoumuksia odotettavia passiivaa. Kuten tilintarkastustuomioistuin sanoo, tässä on kyse esimerkiksi ydinvoimaloiden sulkemisesta kohta 2.9 vuosikertomuksessa. Ja minun kysymykseni kuuluu, että mikä suunnitelma meillä on tätä varten? Nämähän ovat niitä asioita, jotka ovat tulossa. Tässä ei ole kyse mistään eläkemaksusta 30 vuoden kuluttua, vaan ne ovat olemassa. Ja minun kysymykseni on, että mikä suunnitelma meillä on. Minä olen aivan varma, kuulinko vastausta tuohon vakavasti otettavaan kysymykseen, niin että emmekö voisi luopua vuosittaisista budjetteista, kun niihin tehdään niin paljon muutoksia. Eikö siihenkin voisi saada aikaan jotain muutosta? Jos siihen olisi vastautta, puolesta, niin sitten nyt olisi vielä hyvä aika käyttää nämä ylimääräiset kaksi minuuttia aikaa. Niin, eilen me juuri esittelimme arviot, ennusteet vuoteen 2020 ja katsoimme myös ralleja ja ennusteita näiden osalta, projektioita. Voimme lähettää tuon esityksen teille, jos te ette vielä ole sitä saanut, mutta rallien profiili kauden lopulla olisi hyvin samankaltainen kuin viimeksikin ohjelmakauden lopulla. Me olemme nyt normalisoimassa tätä rallikurvia. Minä en kenties ole paras minen vastaamaan tähän, koska uskon, että tarvitsette yksityiskohtaisia tietoja tästä. Me voisimme pyytää ihmisiä, jotka työskentelevät asian parissa ja ymmärtävät asian yksityiskohtaisemmin palaamaan – niin että ette saa vastausta, joka ei ole riittävä. Katson täällä olevaa joukkuetta ja en usko, että meillä on paikalla oikea ihmistä antamaan yksityiskohtaisen vastauksen. Olemme aina iloisia kirjallisista tiedoista. Tämähän on aihe, jota hyvin usein olemme ottamaan esille, jos varsin vielä pitkään. Haluaisin tämä puheenvuoro vielä tiedostustuomioistuimen asiasta vastaavalle jäsenelle ja, ja lopuksi sitten vielä ja päättää keskustelun. Thank you, Madam Chair. I would be very brief. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun ihan lyhyesti syistä, jotka selitettiin tässä kokouksessa. Meidän arviomme tästä vuotuisesta hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksesta eivät löydy tämänvuotisesta vuosikertomuksesta. Me olemme työstämässä tällaista muistiota, jonka te tulette saamaan ajoissa ennen vastuuvapausmenettelyä. Mitä tulee sisäisiin tarkastuskysymyksiin, niin olemme kattaneet ne samoin tilintarkastuskomitean mandaatin. Olemme valmiita neuvottelemaan siitä valiokuntanne kanssa. Ja ihan lopuksi mielipide, että Tammikuun loppuun mennessä saamme aikaan äh, varainhoitoasetuksen uudistukseen on hyvä mahdollisuus ottaa huomioon kommentteja, ehdotuksia äh, äh, liittyen vuotoisen hallinto- ja tuloksellisuuskertomukseen, mutta minä vetoan komissioon, että hyödynnetään sitä hyvää esimerkkiä, jonka olemme luoneet tänä vuonna, että huolimatta niistä määräajoista, jotka on mainittu varainhoitoasetuksessa, pitäisi olla moderni ja rakentava tarkastussuhde ja meidän pitäisi e, saada ajoissa jopa luonnosmuodossa asiakirjoja, jotka äh, tarvitaan tähän meidän tarkastukseen. Kiitoksia esittelijä. Kiitos puheenjohtaja. Kun minäkin olin viime viikolla siellä, missä nyt ovat puheenjohtaja ja sihteeristö yhdessä afrikkalaisten ystävien kanssa EU-AKT-valikunnan kanssa. Tiedän, miten huono ilmastointi tässä salissa on nimenomaan juuri tuossa osassa salia, joten en halua tätä kidutusta jatkaa. Koska ensinnäkin siihen, mitä puheenjohtaja sanoi, tämä budjetin vuotuisuus, siitä lupuminen. Olen aiemmin ollut kaupunginjohtaja ja silloin todellakin toivonut, että näin olisi ollut, koska silloin olisi ollut suurempia mahdollisuuksia harjoittaa joustavuutta ja myöskin valvoa. Ja minä uskon, että kysymys pitää asettaa eri tavalla. Miten me lisäämme vuotuisen talousarvion luotettavuutta ja avoimuutta silloin, kun siihen tulee muutoksia. Ja tulemme kysymykseen, eli josta käytetään englanniksi sanaa governance, muilla kielillä on monia vaihtoehtoja. Saksassa puhutaan poliittisesta ohjauksesta, poliittisesta vastuusta. Ja täällä pitää oppia. Olen puhunut siitä, että Euroopan unionin tapauksessa – vastuu taloudesta on erotettu poliittisesta vastuusta. Vastuu budjetista on pääjohtajilla, virkamiehillä ja poliittinen vastuu komission jäsenillä. Olisin aiemmin itsekin toivonut että minä olin mitään itse vastuussa molemmista aikoinaan. Saatoin vain delegoida virkamiestasolle budjetin toimeenpanon, mutta jos tapahtui rikkomuksia tai budjet, Siis- tai budjetin toteuttamista piti muuttaa, silloin minä tietysti joudun itse kantamaan vastuuta suhteessa yleisöön ja minun, minua valvottiin näiltä osin. Ja tämä nyt on asia, jota komission osalta joudutaan vielä keskustelemaan, mitä tulee nimenomaan tähän hallinnointiin. Ja, ja varmasti saamme keskustelun pohjaksi sitten kertomuksen tilintasustuomioistumilta asiasta, mutta haluaisin kuitenkin varapuheenjohtaja Georgieva ja hänen kollegojaan kiittää tällaisesta kumppanuusmuotoisesta yhteistyöstä siitä, että hän on ollut paikalla koko valiokunnan kokoukseen aina, että hän on aina avoin lisäkysymyksille ja keskusteluille. Se ei ole suinkaan kaikkien kollegoiden kanssa tilanne, joten todella vielä kerran kiitokset koko sydämestäni koko päivän keskustelusta vaikkakin joistakin asioista on tarvetta käydä lisää keskustelua. Mitä tulee näihin maakohtaisiin suosituksiin ja siihen, että voitettaisiin joitakin ohjelmia, niin mehän olemme käyneet keskustelua tietyistä maista ja nyt olemme, mikä on noussut esillekin, että kohesio- ja rakennerahastojen osalta meillä on aika jäykkiä mekanismeja, jotka liittyvät operatiivisiin ohjelmiin, ajatellen ohjelmien kestokautta, ja huomaamme, että olemme jälleen hiukan vi- vi- viiveessä. Ja tästä yhtyen siihen, mitä täällä puhuttiin näistä maakohtaisista suosituksista ja mahdollisuuksista rakennerahastoin osalta tehdä sitten tarjontaa silloin, kun maiden budjettivät riitä, että noudattaisimme tätä suositusta mahdollisesti. Tämä on sellainen asia, jota olisi syytä pohtia, että tämä voisi tuoda uuden lähestymistavan rakenne- ja kohesiopolitiikkaan. Sen lisäksi, mitä tulee tähän välittömään vastuuseen, siis budjettikysymyksissä ja tähän hallinnointiin, me tarvitsemme sitä, mitä me täällä pidämme yllä, eli hyvää yhteistyötä tutustumistumien kanssa ja teidän, rouva varapuheenjohtaja, kanssa myöskin muiden osien kanssa, myöskin omien valiokuntiimme kanssa parlamentissa, koska aivan usein näen sen muiden valiokuntien kanssa, että meitä pidetään tällaisena ilkeinä valvojina, jotka vain ovat etsimässä heikkouksia – voidakseen esittää arvostelua. Näin ei ole. Arvokkaat suositukset, joita tilintustumistoin, jotka liittyvät asioihin, joista yhdessä keskustellaan, mehän teemme nämä suositukset vain, jotta meidän työtämme parannettaisiin ja jotta Euroopan unioni voisi paremmin tavoitteitaan noudattaa. Ja jos meidän valiokuntamme jo keskittyy jollekin tietyille ai, tiettyyn aiheeseen ja sitten asiasta vastaava komission se ottaa minun yhteyttä ja sanoi, että meidän pitäisi toimia jonkinlaista valvonta talibaneina, vaan tarkastella kysymyksen poliittista ulottuvuutta. Voin va- rauhoittaa häntä sinä, että poliittinen ulottuvuus on kyllä meille tietoinen, tai että olemme tietoisia siitä, mutta se merkitsee myös sitä, että me silloin kuitenkin äh, käytämme huomattavia määriä Euroopan veromaksajien varoja, ja tätä myös haluamme tarkastella. Herra Krafthan totesi, että rahoitusvälineiden osalta ja näiden erityisrahastojen osalta, että kaikkien tulisi olla tietoisia siitä, mitä näille tapahtuu, kun varoja hallinnoidaan. Minun on todettava, että useimpien erityisrahastojen rahoitusvälineiden osalta – että niissä on mukana Euroopan budjettia, budjetin varoja. Ja Lissabonin sopimuksen mukaan me olemme vastuussa myöskin tästä budjetista ja siksi toivoisinkin, että me saisimme näiden erityisrahastojen osalta niiden hallinnosta lisää tietoa ja niiden toteuttamisesta, ja saisimme parempaa tietoa niin, että voisimme myöskin sitten vakuuttua siitä, että ne ovat menestyksekkäitä välineitä. Ehkä tässä olikin nyt kaikki ja varmasti vielä jatkamme keskustelua. Kiitos. Thank you very much and uh, we would like to... Kiitoksia oikein paljon ja mielellämme keskustelisimme jossain toisessa kokouksessa, joka äh, on muutenkin olette ähm, valiokunnassamme äh, vuoden 2014 vastuuvapausesittelijän kanssa olisimme keskustella syvällisemmin muodollisesta vastuuvapausmenettelystä ja komission vastauksesta. Kiitoksia, istunto päättyy ja puheenjohtaja kiittää ystävällisesti myös Turkkeja.